Dear colleagues, if you don't mind, I would like to start. Kollegat, jos teille sopii, aloitamme. Tervetuloa. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf... Arvon kollegat, lämpimästi tervetuloa meidän perustamiskokoukseemme. Haluaisin viitata, että artikla 14 kohta 1 mukaisesti olen puheenjohtaja – se on uusi asiatyöjärjestyksessä tämän kokouksen tarkoitus on nyt valita puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat artiklan 204 mukaisesti työjärjestyksestä. Aloitamme valitsemalla puheenjohtajan. Ja täällä on nyt sitten nämä valtakirjat. EPPllä ei ole. SDllä Medidelvo korvaa Bayen ECRllä. Ei ole ilmoitettu valtakirjoista liberaaleilla. Nils Turvalds korvaa Nils von Turvenhovenin. Guella ei ole ilmoituksia. Vihreillä Bas Eichhout korvaa Ernest Urtasunin. EFDDllä David Coburn korvaa Beatrix von Storchin. Muita ilmoituksia ei ole minulle ilmoitettu. Tarkistan nyt olemmeko päätäntävaltaisia. Tarkistan siis, onko yli 16 edustajaa paikalla ja totean, että näin on. Olemme päätösvaltaisia. Pyydän nyt ehdotuksia puheenjohtajaehdokkaiksi. Peres. Hermos Peres. Merci, monsieur le président. Mm, Virkkaa tekevä puheenjohtajamme sd ryhmän nimissä haluaisin esittää Roberto Gualtieria valiokunnan puheenjohtajaksi. Merci bien. Euh, Kiitos. Onko muita ehdotuksia? Näin ei ole. Ehdokas Roberto Gualtieri. Häntä ehdotettiin SD-ryhmän puolesta. Kysyn häneltä, suostuuko hän ehdokkuuteen. Siellähän on, totean, että ehdokas hyväksyy ehdokkuuden. Hän on EK-valikunnan jäsen ja hän on jättänyt ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksista. Näin ollen tullaan itse vaaleihin. Ei ole muita ehdokkaita ehdotettu, eikä ole pyydetty salaista äänestystä. Näin ollen voimme suosionosoituksin hänet valita, ja se olisi hyvä, jos voisitte nyt osoittaa suosiota. Näin ollen Roberto Guartieli on valittu suosionosoituksin puheenjohtajaksi. Pyydän häntä tulemaan tänne paikalleen. Kiitos. Thank you very much, dear colleagues. I would like first to thank you all. Kiitos kollegat äh, uudelleenvalinnasta. Ja sitoutun työskentelemään valiokunnan etujen mukaisesti ja aion jatkaa toimintaa täydellä ponnella, jotta voimme varmhoito finanssiasetuksia ja muita asioita käydä läpi tulevina vuosina. Haasteelliset vuodet ovat edessä, mutta nyt ei ole puheiden aika. Nyt pitää valita varapuheenjohtajat. Ensinnäkin valitsemme ensimmäisen varapuheenjohtajan. Kysyn, onko ehdokkaita? Edustaja Baltz. Yeah, thank you, Chair, and uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Omasta puolestani onnittelut uudelleen valinnastanne. EPP-nimissä ehdottaisin kollegaamme Markus Ferberiä ensimmäiseksi valiokunnan varapuheenjohtajaksi. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Ferber, suostutteko? Kyllä tietysti. Että... Uh, Tiedän, että ehdokas on Ekon valikunnan täysjäsen ja että hän on jättänyt ilmoituksen taloudellisista sidonnaisuuksista. Onko muita ehdokkaita? Ei. Eli ei myöskään pyyntöjä salaiselle äänestykselle, joten voimme valita hänet suosionosoituksiin. Onneksi olkoon. And I invite you to join me here. Pyydän teitä tulemaan tänne viereni. Now we should proceed uh, Nyt valitsemme muut varapuheenjohtajat kuitenkin. Ehkä tiedättekin, että kun työjärjestystä nyt on muutettu, uusista säännöksistä on sovittu artiklassa 204, jotka kieltävät sen, että valitaan vain yhtä sukupuolta tai vain yhtä kansallisuutta puheenjohtajistoon en ole saanut ehdokkuuksia, mutta pyysin nyt muodo- pyytäisin nyt ketä nimittää. Vaikuttaa siltä, että tässä tätä sääntöä saatettaisiin loukata niin ehdo, tai rikkoa, niin ehdotan, että lykätään tämän, tämä osio kokouksesta, joka liittyy siis puheenjohtajiston valintaan, jotta on tarpeeksi aikaa poliittisilla ryhmillä puuttua tähän ongelmaan, jotta saataisiin puheenjohtajisto niin pian kuin mahdollista, sillä tarvitsemme täysimääräisen puheenjohtajiston, että voimme täyttää tehtävämme, mutta puheenjohtajiston, joka noudattaa tätä uutta työjärjestystä. Joten lykkäisin tätä varapuheenjohtajien valintaa tulevaisuuteen. Pyydän nyt poliittisia ryhmiä löytämään ratkaisun niin pian kuin mahdollista, jotta valiokunta saa täyden puheenjohtajiston kokoonpanon, jotta voimme täysimääräisesti sitten tehdä työtä. Permos Peres, olkaa hyvä. Kiitokset. Minun mielestäni tuo 204 uudessa työjärjestyksessämme on tärkeä sääntö ja työvaliokunnan kokoonpanoksi naisten ja miesten ja monien kansalaisuuksien edustamiseksi. Kiitos, kun seuraatte tätä sääntöä. Ja minä huomauttaisin, että se, joka olisi pitänyt valita toiseksi varapuheenjohtajaksi, on ryhmäni jäsen. Ja olen sitä mieltä, että tässä täytyy tulevaisuutta ajatella myös. Ja kun katson tuota eri ryhmien tasapainoa, niin ja naisten ja miesten jakautumista eri valiokuntiin, niin minun ryhmälläni on tuo tois, toinen naisten edustaminen. Vihreillä on 133 ja sitten meillä vähemmän. Ja seuraava ryhmä sitten on liberaaliryhmä, 80 prosenttia naisia. Ja uskon, että tästä sitten saa su- sellaisen suuntauksen, että ei tässä pitäisi nyt sitten uhriksi joutua demarien varapuheenjohtaja, vaan pikemminkin ne jo ryhmät, jotka ovat vähemmän edustettuina koko parlamentissa. Ja jos ajattelen EKR 12,5 prosenttia naisia valiokuntien varapuheenjohtajina on kyllä aikamoinen määrä. Kiitos. Olen varma, että poliittiset ryhmät ottavat tämän asian täysin huomioon. Burkhard Baltz. Yes, but then uh, we... Kyllä, mutta sitten no, emme avaa tästä keskustelua, joten suljen puhuja listan tähän. Mut, olkaa hyvä. Kyllä, mutta sitten lopetetaan. Purkat, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluan nyt epeperhön nimissä sanoa, että yritän omasta, että teette tämän ehdotuksen. Kyllä meidän pitäisi pohtia rauhassa, miten tämä teema voidaan ratkaista. Olen Permas kanssa täysin samaa mieltä siitä, että 204 järjestyksessä on tärkeä ollen se pitää myös panna täytäntöön siltä osin. Ja lopuksi lisäisin vielä, että myös EPP-ryhmälle pätee, että lähes puolet puheenjohtajapaikoistamme valiokunnissa on näissä kysymyksissä hyvin ratkaistu. Toivottavasti lopussa löydämme hyvän ratkaisun, kun valitaan puheenjohtajisto. Kiitos teille puheenjohtaja ehdotuksesta. Thank you, Mr. Annemans. Kiitos, edustaja Annemans. President, now, Puheenjohtaja, haluaisin vain yhtyä siihen, mitä Rova Beres sanoi. Jos valiokunta jonain päivänä pohtisi, että meidän ryhmämmekin kelpaisi varapuheenjohtajuutta edustamaan, niin silloin ehdottaisimme naista. Kiitos Marisa nopeasti, pyydän. Quickly, just to know niin milloin me sitten pidämme tämän toisen äänestysosan? Ilmoitamme sitä niin pian kuin mahdollista jäsenille. Kiitos. Joten voimme siirtyä eteenpäin seuraavaan kohtaan. Esityslistan hyväksyminen. Onko vastustusta? Ei, esityslista on hyväksytty. Ja minulla on ilmoituksia päivitys trilogeista, yksi ilmoitus itse asiassa. 19. tammikuuta ensimmäiset trilogit näistä missä asioista käytiin Strasbourgissa neuvosto ja parlamentti keskustelua 235 tästä ehdotuksesta, joka kattaa due diligence-määräykset, avoimuuskysymykset ja muita vaatimuksia, jotka neuvosto parlamentti esittivät. Se on mieltä siitä, että näihin voitaisiin puuttua teknisellä tasolla ja sovittiin jatkokeskusteluista, jotka liittyvät avoimuuskysymyksiin ja parlamentti ja komissio on tähän lisää teknistä tietoa. Seuraavat trilogit 7. helmikuuta, syvälliset keskustelut voidaan silloin aloittaa. Nyt siirrymme eteenpäin kohtaan kahdeksan. Onko ministeri paikalla? Oi! No, emotion of the election. So I would like to welcome Tervetuloa siis äh, ystäväni, entinen kollegani, kollegamme Edva Tartski Kluuna, Ecofinin puheenjohtaja, Maltan valtiovarainministeri. Onneksi olkoon Maltalle. Neuvoston puheenjohtajuudesta. Toivotan teille onnea ja menestystä puheenjohtajuuskaudellanne. Varmistatte varmastikin, että tämä valiokunta tekee hyvää yhteistyötä kanssanne, jotta voidaan puuttua ongelmakohtiin ja löytää hyviä ratkaisuja ja hyvää lainsäädäntöä, ja jotta saadaan päätökseen kolmikantaneuvottelut, jotka ovat tärkeitä, eivät kaikki, mutta osa on hyvin tärkeitä, ja meidän sitoumuksemme on yrittää saattaa päätöksen niin paljon kuin mahdollista näitä kolmikantaneuvotteluita teidän kaudellanne Joten annan teille puheenvuoron aloituspuheenvuoroa varten ja sitten otetaan kysymyksiä ja vastauksia. Olkaa hyvä. Uh, thank you. First of all, Kiitoksia. Haluan myös onnitella puheenjohtajaa, herra Kualteria ja kaikkia varapuheenjohtajia teidän valinnastanne seuraavaksi kahdeksi ja puoleksi vuodeksi. On aika tunteenomaisia aikoja minulle olla takaisin tässä salissa Ekon valiokunnassa tänään. Minulla oli täällä kunnio, kunnia toimia varapuheenjohtajana neljä vuotta itse. Tänään tietenkin olen täällä erilaisessa tehtävässä ja edustan tänään ekofin neuvostoa Tämän takia edustan myös pääprioriteetteja tällä kuusi kuukautispuheenjohtajakaudella, Maltan kaudella rahoitus- ja talousasioissa. Haluaisin ehkä korostaa sitä, että toimin entiseltä pohjalta. Tuntuu olemaan jonkinlaisia väärinkäsityksiä tämän suhteen ja haluan tämän asian selventää aikaisemmin käytäntönä on aina ollut, että neuvoston puheenjohtaja esittelee ohjelmat vastuuvaliokunnissa ja Ekon valiokunta, valiokunnassa. Pidän johdantoni tänään ja huomenna. Tämänpäiväinen tehtäväni tänään on olla neuvoston puheenjohtaja ja muut maakohtaiset kysymykset. Mielelläni kyllä niitäkin käsitellään, mutta niitä käsitellään sitten eri foorumilla, eri paikassa, parlamentaarissa valiokunnassa, niin kuin eilen sanoin, olen todella valmis sitten, kun tulette vierailemaan helmikuun lopussa Maltassa, Maltalla. Mitä tulee sitten meidän ohjelmaamme? Malta tulee puheenjohtajaksi aikana, jolloin Euroopan talous on siirtymässä neljänteen peräkkäiseen elpymisen vuoteen. Onkin rauhoittavaa ja vakuuttavaa, että taloudet ovat kestäneet suurten muutosten hetkien edessä, joita erityisesti viime vuonna näimme. Kuitenkin lyhyen ajan sitkeys, kestävyys ei ole mikään takuu pitkäaikaiselle vahvalle kasvulle. Ja joskus tai useinkin petymme, mutta uskomme silti, että ja erityisesti sen takia, että toimimme suuren epävarmuuden aikoina. Rakenteelliset vaikutukset joistakin viime vuoden tapahtumista. Toivottavasti tämä vaikutus selviää ajan myötä. Mitä tulee Euroopan ohjausjaksoon, puheenjohtajavaltio haluaa kantaa oman vastuunsa ja edistää tervettä finanssipolitiikkaa, investointeja, rakenteellisia uudistuksia ja me toimimme tässä yhteistyön hengessä ja haluamme helpottaa edistystä. On totta, että osa tästä vastuusta kuuluu euroryhmälle, mutta ECOFIN on tietenkin kiinnostunut talousta kasvusta ja rahoitusvakaudesta, mutta aloitan neuvoston työstä mitä tulee jäsenvaltioiden talouspolitiikan koordinointiin, komissio on aloittanut viime marraskuussa uuden eurooppalaisen ohjausjaksen ja varmasti olette tietoisia, että tässä paketissa on jotakin uutuuksia, jotka ovat, eivät olleet ihan suoraviivaisia kysymyksiä, kiistojakin oli, jotkut ministerit ovat sitä mieltä, että ei pitäisi puuttua maiden talouspolitiikkaan, esimerkiksi tähän finanssipolitiikan luonteeseen ei saisi puuttua. Keskustellaan jatkuvasti neuvostossa euroalueen suosituksista. Näitä on tar- käsitellään ensi maaliskuussa ja Euroopan neuvoston, ohjeistu- Euroopan neuvoston ohjeistuksen mukaan toimitaan. Seuraamme mielenkiintoista neuvotteluita, joita tulemme käymään seuraavalla Euroopan parlamentin parlamentaarisella viikolla ja tulen itse osallistumaan tähän. Puheenjohtajavaltio odottaa mielenkiinnolla komission ehdotuksia, kun se päivittää maakohtaisia suosituksia. Me tulemme keskustelemaan niistä neuvostossa. Mitä tulee rakenteellisiin uudistuksiin, edelleenkin toteutamme näitä ja se on välttämätöntä, jotta voidaan vapauttaa talou- kansan- talouksien potentiaalista tuotantoa halutaan, että kansallistasolla otettaisiin omaksi nämä Euroopan tasoiset suositukset, ja neuvoston pitäisi katsoa, missä määrin on edistetty. Jäsenvaltiot ovat, tä- miten ne ovat täytäntöön panneet maakohtaisia suorituksia. Terve finanssipolitiikka, julkinen politiikka on korkealla, se on tärkeä asia. Tuotannon lisääminen on olennaisen tärkeää, pitää lisätä kasvu ystävällistä budjetointia. Muistan, että tästä puhuttiin tässä valiokunnassa, korostimme kovasti sitä seikkaa. Talouspolitiikan vakauttamisen pitäisi olla todella kasvu ystävälliset tarvitaan julkisia investointeja, on kun tarpeen ja mahdollisia. Tietenkin tällä on tärkeä rooli, mutta meidän pitää olla myös varovaisia eikä tehdä menneisyyden virheitä, jolloin finanssipolitiikka oli myötäsyklistä. Me tarvitsemme johdonmukaista täytäntöönpanoa kasvu- ja vakaussopimuksen kohdalla ja pitää pystyä sovittamaan yhteen tämä finanssipoliittinen tila ja kestävyys. Nyt sitten puhuisin eurooppalaisesta ulottuvuudesta koskien tämän päivän poliittisia haasteita ja viittaan ESIR rahastoon. Neuvosto hyväksyi yleisen lähestymistavan komission ehdotuksesta laajentaa EFSI, EFSI kakkoseksi, päätös tehtiin viime vuonna, ja Malta haluaa aloittaa trilogit Euroopan parlamentin kanssa heti, kun te olette valmiit tähän aikananne. Sama koskee kolmikantaneuvotteluja, jotka aikaisemmin tässä kuussa alkoivat komission ehdotuksesta koskien rakenteellisten uudistusten palveluohjelmaa. Tiedän, että jotkut maat enemmän kuin toiset tarvitsevat tällaista. Tällainen osa tavallaan puuttui aiemmin. Kaikki varmasti tiedät, pidetään itsestäänselvyytenä, että kaikki tietävät, miten tehdä, mutta jotkut maat arvostaisivat ohjeistusta uudistusten kohdalla. Seuraava trilogi pidetään itse asiassa myöhemmin vielä tänään. Vielä investoinneista sen verran. Malta puheenjohtajana valtiona, valtiona on valmis aloittamaan neuvottelut teidän kanssanne keskivaiheen tarkastelusta koskien Euroopan investointipankin ulkoista lainananto valtuutusta. Minun täytyy sanoa, että jokaisella puheenjohtajavaltiolla on tilaisuus isännöidä epävirallinen kokous omassa maassaan, ja me aiomme käyttää tätä tilaisuutta – huhtikuun ensimmäisenä viikkona 7. ja 8. päivä. Silloin esityslistamme tulee käsittelemään pankkiunionia. Haluamme käsitellä järjestämättömiä lainoja sen yhteydessä ja sitten varmastikin tulemme tarkastelemaan valkoista kirjaa lähellä Rooman kokousta ja sitten sitten tulemme käsittelemään myös verotuksesta varmuutta, mutta aivan erityisesti haluamme käsitellä yhtä kysymystä, joka on lähellä meitä Välimeren maita. Nimittäin öh, taloudellisista syistä muuttavat ihmiset pitäisi auttaa tasapainoisemmin Pohjois-Afrikan maita laajentun e- e- esirin myötä, mutta myös muiden kansainvälisten kehityspankkien kanssa. Ehkä laitettaisiin EU paketti, joka voisi vahvistaa Magrebin maita, Pohjois-Afrikan maita, koska ne ovat tavallaan portti tällaiselle taloudelliselle maahanmuutolle Eurooppaan. Italia tämä kiinnostaa kovasti, mutta juuri eilen Pariisissa, minulla oli 5 plus 5 kokous, oli viisi EU-jäsenvaltiota ja viisi Pohjois-Afrikan maata mukana ja me päätimme tavata myös huhtikuussa tämän ECOFin epävirallisen kokouksen yhteydessä. EIPn mandaatti on todella lähellä meidän sydäntämme, koska uskomme sen mahdollisuuksiin. Sitten pankkiunioniin sen loppuun vieminen on olennaisen tärkeää, jotta valuutta unioni toimii saumattomasti tässä tulemme käsittelemään EDIS ja Euroopan talletussuojajärjestelmää. Pitää löytää oikea tasapaino riskin jakamisen ja vähentämisen välillä. Riskin vähentämisestä komissio on tehnyt hiljattain erilaisiakin ehdotuksia ja huolimatta teknisistä haasteista ja poliittisista äh, herkkyyksistä tämän asian tiimoilta – Malta puheenjohtajavaltiona tulee viemään tätä asiaa eteenpäin erityisesti teknisesti selventääkseen tilannetta, jota saadaan aikaan lopputulos. Jäsenvaltiot ja Euroopan toimielinten taas, taas täytyy edistää pankkiunionin valtuuksia, pitää kiinni sovitusta säännöistä. Se on todella olennainen kysymys. Mitä tulee pääomamarkkinaunioniin, haluaisimme priorisoida tätä kysymystä. Luonnollisesti nämä, näitä asioita tällä rintamalla ei ole kovinkaan paljon. Esitedirektiivi on viety loppuun. Meillä on vieläkin kokous tällä viikolla, samoin ensi viikolla aiheen arvopaperistamispaketti ja me tulemme tekemään kaikkemme helpottaaksemme poliittista sopimusta parlamentin kanssa tässä pitkään vireillä olleessa asiassa ennen kesää. Sitten on muita kysymyksiä, kuten Euroopan riskipääomarahasto, Euroopan sosiaalisen yrittäjyyden rahasto. Monia muitakin ehdotuksia on, joita pitäisi vielä tulla komissiolta, ja me toivomme, että niitä on tulossa henkilökohtaisista eläkkeistä, ehdotus tästä ja sama koskee fintech-asetusta, blockchain, joukkorahoitusta ja muuta kysymyksiä. Tässä on monia alueita, joilla voimme vielä täydentää tätä pankki toimintaa. Sitten mitä tulee rahoituspalveluihin, odotamme tässä hyvää yhteistyötä ja meidän pitäisi saada aikaan sopimus kuluttajille tiedottamisesta koskien Euroopan rahoituspalveluasetuksia ja pitäisi myös pystyä tarkistamaan neljättä vastaista direktiiviä. Sehän on olennaisen tärkeä kysymys ajatellen terrorismin vastaisen rahoituksen vastaista, terro, sitä tavastustetaan terrorismin rahoitusta. Puheenjohtajavaltio myöntää, että Euroopan parlamentilla on omat näkemyksensä verotuskysymyksistä ottamatta tässä huomioon toimielimistä mm, va- kompetenssia, joka myös on olemassa. Kuitenkin olemme täysin sitoutuneita viemään eteenpäin veroasioiden eteenpäin viemistä, eh, esimerkiksi arvonlisäverosta. Tähän, nyt on tilaisuus tähän ja toivottavasti ensi kuussa, helmikuussa voimme edetä asiassa ja ehkä voimme viedä tämän alkukysymyksen loppuun ja sitten alamme tarttua tähän CCCTV-pakettiin yhteiseen yritysveropohjaan. Komissio uskoo, että ympäristö on tämän asian suhteen muuttunut ja me odotamme innolla tämän asian käsittelyä. Kuitenkin pitää pitää mielessä se, että vaikka tämä CCCTB on kahdessa vaiheessa, ykkösessä ja kakkosessa, me haluamme nähdä tämän yhtenä kokonaisuutena. meidän pitää ver- ottaa nämä molemmat vaiheet yhtenä kokonaisuutena yhteinen, yhdenmukaistettu, yhtenäistetty yritysarvoveropohja. Sitten e-kauppa on vielä yksi kysymys, jota käsitellään sitten vielä lopuksi yksi tärkeä asia. Se alkoi minun aikanani jo parlamentissa, mutta vielä asia ei ole loppuun käsitelty, nimittäin FTT-transaktiovero. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja. Malta puheenjohtajavaltio on täysin sitoutunut eurooppalaisen integraation ja viemään loppuun talous- ja rahaliiton. Tässä mielessä odotamme komissiolta valkoista kirjaa. Se on tulossa varsin epävarmaan ajankohtaan. Sitten nähdään, mitä siltä ehdotuksesta löytyy. Aiomme kiinnittää tähän huomattavasti tarmoa ja huomiota ECOFINissa, niin kuin jo aikaisemmin sanoin. Neuvosto sitten tekee jatkotyötä asianmukaisella tavalla. Lopetan puheenvuoroni tähän ja odotan teiltä nyt kysymyksiä. Kiitos. Ensimmäinen puhuja. First speaker is Burkhard Balz. Ensimmäisenä Burkhard Balz, EPP. Um, first of all, uh... Kiitokset. Ensiksikin mukavaa saada tänne näin takaisin valiokuntamme entinen jäsenemme ja tässä tehtävässänne. Ja sitten minä ensiksi puuttuisin tähän Brexitiinkin yhdistynyt kuningaskunta on tietysti historiansa takia merkittävä tekijä, jos Brit- hallitus seuraa nyt tätä Brexit-aikarajaa, niin Malta nimenomaan johtaa neuvostoa silloin, kun suuntaviivat hyväksytään. Ja minä kysyisinkin, miten näette keskustelut nyt neuvostossa käynnistyvän komission suuntaviivojen kannalta, miten Malta on varautunut tähän Brexit-hankkeeseen ja on, näettekö te, että neuvottelut menevät alhaalta ylöspäin ja jokaiseen yksittäiseen asiakokonaisuuteen vai sitten suuntaviivat pikemminkin toisinpäin, eli hyvin yleisluontoiset suuntaviivat ja siitä sitten lähdetään yksityiskohtiin. Onko teillä tähän jotakin sanottavaa? Well, we can discuss about approach. Voimme keskustella vasta siinä mielessä, että no meillä oli yhteyksiä UK ja Malta halua nähdä siinä, halutaan nähdä siinä rehellisen välitteenä sen sillä tavalla, ettei nöyrytetä mitään osapuolia kuitenkin on hyvin hankalaa. Ja nytkin on vain spekulaatiota ilmassa, sillä kuten tiedämme, artiklaa 50 ei ole vielä käynnistetty niin sanotusti. Ja tietysti nyt kun parlamentilla, yhdistyneen kuningaskunnan parlamentilla on rooli, että se pitää hyväksyä se, joten en tule spekuloimaan tästä. Kysynykin lähestymistä vasta haluaisimme tämän keskitetysti tapahtuvan, joten teknisellä tasolla olisi ikään kuin päätöslauselma. Niin sujuvasti toivomme tämän menevän kuin mahdollista. Toivomme, että asiat ovat monimutkaiset. Tietenkin kaikilla on omat kantansa ja haluaisivat esittää lausuntoja neuvostoparlamentti, eikä sitä voida estää, mutta toivottavasti tämä to- toimisi keskitetysti. Meillä on siellä neuvottelijamme, heidän pitäisi tehdä työnsä ja yritämme nyt sitten pitää päät kylmänä. Ei ole kenenkään intresseissä kummallakaan puolen kanalia, että tässä nyt kiihdytään ja mennään kohti ääripäitä. Tämä on ero. Yritämme tehdä siitä niin riidattoman kuin mahdollista. Se ei tule olemaan helppoa, sen myönnämme, mutta haluamme, että tämä toimisi keskitetysti. Thank you. Kiitos, Pervans Beres. Merci, euh, monsieur le ministre. Euh, ça fait très plaisir. Kiitoksia, ministeri mukava nähdä teitä tänään täällä ja toivotamme teille menestystä puheenjohtajakaudella. Te sanoitte, että otatte vastaan tehtävän vaikeina, vaikeana hetkenä. Vielä yksi syy enemmän esittää tällaisia, tällainen vaikea kysymys. Te otitte esille, kuinka tärkeitä investoinnit ja investointien tuotto on EU:ssa. ssa meistä täällä kuitenkin jotkut ovat, meistä jotkut ovat sitä mieltä, että uusi Junckerin ohjelma, uusi EPSI-ohjelma on aivan olennainen, mutta se ei vielä riitä. Joten se, miten täyttäntöön pannaan ja täydennetään emua, se on olennainen linkki tässä. Mutta teidän puheenjohtajakaudellanne tulee olemaan ainakin kaksi tapausta, tapahtumaa, jotka velvoittavat meidät esittämään kysymyksen emun tulevaisuudesta, vaikkakin puhutaan näin vaikeina, epävarmoina aikoina. Ensimmäinen kysymys. Yhdistyneen kuningaskunnan käyttöpäivä koskee artikla 50.50. Rooman sopimuksen vuosipäivä maaliskuussa. Bratislavan huippukokouksen yhteydessä Antonio Costa pääministeri sanoi, että Eurooppa ei voi hypätä eteenpäin suoraan äh, yhteisöpuolustukseen, vaan pitää ensin hoitaa eurokuntoinen se kunnollinen toiminta. Miten te kaudellanne aiotte toimia, jotta ajatellen Brexit-neuvotteluita ja niihin käytettävää tarmoa, että siihen ei mene kaikki energiaa, vaan voitaisiin käsitellä myös tätä talous- ja rahaliittokysymystä ja tehdä tällainen edistymisraportti asiasta Rooman kokouksessa, ja, koska tästä tulee tärkeä kysymys, ja se on vaarassa hajoittaa euroalueen maat muista EU-maista, ja tämä olisi mielestäni huono perustelu jättää sikseen. Yes, that's, that's the feeling here as well. Niin, totta. Aloitan nyt tuosta Junckerin suunnitelmasta. Tietysti me kaikki olemme täällä poliitikkoja ja joskus näyttää se, se, siltä, että tässä voitaisiin periaatteessa toimia hyvinkin periaatteessa tuo Junckerin suunnitelmakin kuulostaa hyvältä, mutta me haluamme tästä sitten kuitenkin vielä enemmän. En usko, että kukaan tässä nyt sanoisi, että ei esiriä pitäisi laajentaa, mutta meidän täytyy tarkoin tätä miettiä. Tilintarkastustuomioistuinkin on tutkinut tarkoin tilannetta sitä, mitä meillä on tähän asti ollut käytössämme ja minkälaista lisää arvoa täydentävyyttä tässä voidaan sitten tuoda, mitä Euroopan tasolla voidaan tehdä ja mitä sitten taas kansallisella tasolla ei. Eli täytyy sitten miettiä, minkä, miten korkeita riskejä valtiot haluavat ottaa yksin, ne eivät ole niin suuria sitten, jos ne otetaan yhdessä unionin tasolla. Eli voidaan ajatella vaikkapa jokaisen hallituksen ehdotukseen ja tuoda ne sitten tähän ehdotukseen ja tästä käyttää näitä varoja sitten investointeihin. Minä tiedän, miten hankalaa tämä on joka suunnasta ajateltuna minä kuitenkin nyt edustan neuvostoa ja siellä on toisenlainen näkemys kuin tässä talossa, mutta uskon, että tämä on myös neuvostossa vallitseva henki, juuri se, että meidän täytyisi nyt sitten markkinaepäonnistumiseen puuttua, ja me emme ole nähneet vielä mitään lopullista tästä, mutta me kuitenkin tutkailemme tätä aihetta saadaksemme enemmän aikaan, mutta uskon, että laatu investointipuolella on kuitenkin merkittävä, merkittävintä. Ja jos ajattelen sitten meidän aikeitamme, no kun on pitkään ollut politiikassa, miten käy, jos ajatellaan vaikka Trumpin lausuntoja ja Euroopan pirstaloitumislausuntoja ja niin poispäin. Ehkäpä tällainen jopa saattaa meidät pikemminkin paremmin yhteen tällaiset lauseet. Minä en lähde siitä nyt sen enempää spekuloimaan, mutta yleisesti ottaen me todella haluamme, että Eurooppa menestyy, mutta millä tavalla, niin siinä se kysymys piilee. Jotkut haluavat mennä nopeasti innokkaana eteenpäin, toiset sitten haluavat pysyä kiinni säännöissä. Ei tässä nyt kannata mitään suurta hyppyä ajatella, vaan toimia varovasti. Täytyy miettiä sitä, miten me voimme toimia joustavasti. Se on eri asia kuin sääntöjen rikkominen. Eli meidän täytyy tässä nyt sitten joustavasti toimia ja käyttää poliittisia vivahteita hyväksemme ja näin sitten toimia. Ja me, onhan meillä ollut tuo two-pack ja six ja sitten kasvoi vakaussopimus ja niin poispäin ja pankkiunionikin jo keskusteltavana. Ja nyt tässä on tällainen aika ikään kuin käynnissä, jos ajattelen pankkiunionia ja sitä, että se on komission käsissä. Eli me tahdomme kyllä, että tässä menestyisimme ja onnistuisimme, mutta toisaalta meidän täytyy myös toimia joustavasti kun ryhdyin suunnittelemaan tätä tuupäkkiä esimerkiksi, emme ihan tarkkaan tietäneet, minkälaisia ongelmia sen jälkeen sitten löytyisi. Nyt olemme siinä tilanteessa, että voimme nuo ongelmat nähdä ja siksi meidän täytyy myös tulevaisuuteen suhtautua joustavasti. Thank you very much. Kiitos. Olemme samaa mieltä. Ja Esir, esittelijä, innostui siitä, että mitä sanoitte ja että meidän pitäisi käsitellä markkinoiden epäonnistumisia. Tämä pitäisi todella todellista lisäarvoa. Pier, Pirkko Ruohonen Lerner, ECR. Kiitos, <clears throat> herra puheenjohtaja. Panama-paperit paljastivat, että Maltan energiaministeri ja pääministerin kansliapäällikkö ovat veronparatiisin edunsaajina. Kun näin on, niin kysyn, pystyykö Malta ajamaan EUn rahanpesun vastaisia hankkeita ja edistämään verouudistuksia puheenjohtajakautenaan. Kysymys kaksi. Ottaen huomioon ne veroedut, joilla houkutellaan maahan todellista taloudellista aktiviteettia, heijastamattomia voittoja, onko mahdollista, ettei Malta itse läpäisisi EUn veroparatiisitestiä erityisesti reilun verotuksen kriteerin osalta. Sitten vielä kysymys kolme. Onko mahdollista, että Malta itse päätyy tulevaisuudessa EUn listalle yhteistyöhaluttomista maista? Kiitos. I could reply and say that's Voisin vastata ja sanoa, että tämä ei kuulu vastuulleni tänään, koska olen neuvoston puheenjohtaja ja haluan käsitellä ohjelmaamme. Mutta kuitenkin tässä oli joitakin epäreiluja osuuksia. Puhuttiin poliittisesta hallinnoinnista, Panama kysymykset. Kyllä tullaan käsittelemään olen valmis vastaamaan näihin kysymyksiin, kun vierailemme Maltalla. Kuitenkin lausuntoja tehdään epäreilusta verotuksesta ja voin sanoa, että vaikka jopa ne väitteet ovat epäreiluja, koska eivät ymmärrä järjestelmää, se ei ole klassinen järjestelmä, joka on olemassa Maltalla. Ja on iso ero sen välillä, että nostetaan verotusta ja salassapitoa ja tiedon salamista. Mutta jos tutustutte FIUn nettisivustoa, joka on tämä taho. Sieltä voitte ladata kaikki nämä asiakirjat ennen kuin Malta oli puheenjohtajavaltio. Niitä on arvioitu jo todella säännönmukaisesti joka toinen tai kolmas vuosi Manivallin toimesta vuodesta 1988. Malta poisti 94 pankkisalaisuuden. Tämä todellakin osoittaa, että mitä tulee avoimuuteen ja erityisesti mitä tulee rahanpesuvastaiseen toimintaan, sillä on kunnollinen lainsäädäntö asian suhteen. Se ei vain täytä sääntöjä, vaan kehottaisin teitä myös lataamaan vuosittaisen kertomuksen nähdäksenne, kuinka monta rikkomusta on viety oikeuden, oikeuskäsittelyn. Niin, ja minkä maan kanssa vaihdamme tietoja koskien laittomia toimia. Ja voitte olla varma siitä, että kun olette tutustuneet näihin asiakirjoihin, silloin teette e, vedä erilaisen johtopäätöksen niistä ensi kerralla. Thank you. Kiitos, en näe. Edustaja Peter Jesek, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Well, I... Kiitokset. Niin, kollegaani eivät olekaan täällä paikalla. Minä nyt sitten esittäisin kysymyksen, jonka edeltäjänekin äsken esitti. Tietysti olette paikalla neuvoston puheenjohtajana nyt tässä kokouksessa, mutta mielestäni puheenjohtaja valtion täytyisi johtaa esimerkkein. Ja kuten sanoittekin, niin meidän pana-valiokuntamme tietysti käy Maltalla tiedustelemassa tilannetta ja tarkkailemassa tilannetta, mutta jos ajattelen sitten rahanpesua ja veronkiertoa ja sen sellaista. Sehän kiinnostaa toimittajia kovasti, varmasti Maltankin toimittajia tästä sitten pikapuoliin puhuvat, mutta kuitenkin Slovakian puheenjohtajakauden aikana myös toimittajat esittävät kysymyksiä minulta, minulle siitä, mitä oli tapahtunut maassa, joten näin täytyy toimia kyllä, koska unionin kuvaa ja imagoa kyllä arvioidaan myös puheenjohtajavaltion toimien pohjalta. Ja olen ilahtunut siitä, että mainitsit tuon CMUn ja me sitten saamme puhuakin tästä valiokunnassa ja toivottavasti pääsemme myös arvopaperistamisesta myönteisiin lopputuloksiin. Kiitos. Niin, aloitetaan tästä loppuosasta. Me korostamme kilpailukykyä kovasti, sillä tavalla luodaan työpaikkoja ja lasketaan työttömyyttä. Mitä tulee ensimmäisen osion kysymystä, no hyvin vähän lisättävää, voin vain sanoa. Ta- katsokaa nyt vain, mitä puheenjohtaja tekee ensimmäisenä viikkoina, en sano kuukausina sillä tämän hyvin lyhyt ajanjakso, mutta ensimmäiset viikot, katsokaa miten puheenjohtaja toimii näiden asioiden parissa, tekstien parissa mukaan lukien nämä vertauskysymykset. Näette sitten tulokset kyllä. Thank you for the GUE, Fabio. Kiitos Fabio Demasi GUE. Well, Mr. Minister, Mr. Sikluna, you clearly said that you are in a different capacity here. Niin, Skikluna, hyvä ministeri, tehän sanoitte, että olette tässä toisessa tehtävässä tänään. Minä kuitenkin haluaisin puhua Maltan verotilanteesta. Maltan eh, kansalaiset eivät ilmeisesti eh, kummalla pysty itsekään ymmärtämään tätä, emmekä mekään. Minä olisin kysynyt siis veroasioista tarkemmin, mutta voin varmaan palata tähän sitten, kun olemme Maltalla. Ja varmasti myös selostattekin myös, onko rikostutkintaan ryhdytty panaamama papereiden vuoksi e, ja miten sitten Maltan yksikkö, joka vastaa tästä, toimii. Ja sitten neuvoston puheenjohtajuudesta, niin me olemme kuulleet, että neuvosto on päättänyt olla tekemättä yhteistyötä paneelin kanssa. Onko tämä totta? Ja mikä on tästä sitten kanta Panama paperiasiassa? Ja toiseksi varmaankin tuota arvonpesu, äh, rahanpesu äh, direktiiviä tutkaillaan ja lokakuusta joulukuuhun yrityslainsäädäntöryhmässä on puhuttu näistä osuuskunnista ja trusteista ja niiden rekistereistä ja minä tahtoisinkin tietää, mikä teidän kantanne neuvotteluissa on neuvostossa kun tässä puhuitte myös tästä täydentävyydestä, jota, puu, joka, jota kaivataan. Ja sitten jos ajattelemme investointeja, jo investointeja ja sitten sen vaikutusta vakaus- ja kasvusopimukseen, sehän voisi suorastaan puolustusunionin investointien poistamista tuosta vakaus- ja kasvusopimuksesta, ja sen, sehän vaatisi varmaan perussopimustenkin muuttamista, mutta minä olisin kiinnostunut siviilipuolen puolustustoimista. As I said. Tuli enemmän kuin yksi kysymys, mutta niin kuin minä sanoin, voisin eh, pidättäytyä vastaamista, mutta haluaisin kuitenkin sanoa teille, että veroviranomaiset ovat kertoneet, että mitä tulee Swiss-valjastuksiin, he ovat tehneet loppuun lähes kaikki tutkimukset. He myös kertoivat minulle äh, niistä henkilöistä, jotka oli saatu kiinni tutkinnan yhteydessä, mitä tulee Panama-tietovuotoon. Meillä on, käsittääkseni juuri vähän yli sata tapausta Ensimmäiset tutkimukset ovat jo alkaneet kauan sitten ja ne jatkuvat edelleen. Halusin vain tästä teille kertoa. Mitä tulee sitten julkisiin rekistereihin? Tiedän, että tämä on tällainen herkkä kysymys täällä parlamentissa, mutta neuvosto suhtautuu asiaan äh, laiselta kannalta. Kyse on tasapainosta. Loppujen lopuksi ihan yksityisyys ja tietosuoja kysymykset on myös hyväksytty. Tässä pitää löytää tasapaino näiden kahden välillä, tietojen suojan ja sitten sen välillä, että saadaan aikaan avoimuutta. Sanotaan vaikka näin, eikä tämä ole Maltan kanta, vaan neuvoston kanta, että he antavat kaikki toimivaltuudet viranomaisille jakaa tietokantoja, verotuksen ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä, jotka ovat mukana rahanpesuvastaisessa toiminnassa. nämä tiedot annetaan niille viranomaisille, jotka ovat asianomaisia tai tutkivat asiaa. Ja sitten jos mennään pidemmälle, on kyse sitten eh, tietystä henkilöstä, silloin otetaan huomioon yksityisyyskysymyksiä, jotka voivat olla legitiimejä vaatimuksia. Sitten sama voi koskea yrityksiä, mitä tulee niiden kilpailukykykysymyksiin. Joten tässä pitää löytää tasapaino. Neuvosto antaa enemmän painoa sille, että ei toimita maiden lainsäädäntöä vastaan. Meillä on yksi tapaus Ranskasta. Eikä välttämättä haluta julkaista näitä asioita välittämättä. Mitä tulee euroon? Meillä on erilaisia prosesseja meneillään ja jos muutoksia tulee, niin me voimme muuttaa tilanteen, jos tarvitaan. Mutta nyt tilanne on tämä. Paitsi tiettyä joustovaraa kyllä on ja tapausta, tapaukselta voidaan asioita pohtia, niin kuin komissio on sanonut, mutta me emme ole vielä saaneet mitään selkeämpää sen suhteen, mitä te äsken ehdotitte. Actually, there was a question about... oli kysymys ehdotuksesta, joka ei tällä Guelta vaan oli kysymys yhteistyöstä Panavaliokunnan kanssa myös. Ja neuvosto on tehnyt päätöksen olla tekemättä täyttä yhteistyötä, ja tämä on hyvin huono päätös. Kiitos. I'm not briefed on that, but I would, I would... No, minä tarkastan tämän, mitä neuvosto tästä on mieltä. Me huomenna tapaamme sitten myös tämän komitean ja varmasti tarkastan tämän asian myös. For the green. Kiitos sitten Sven Giegold, vihreät. Tervetuloa takaisin. Hieno nähdä teillä täällä taas. Ja että viestitte suoraan, ettekä vain Maltan lehdistön kautta. Maltan lehdistössä teitä siteerattiin. Sen te teki Maltese Independent. Ja puhuitte Business Europein ja puhuitte prioriteeteista ja tavoitteista verotusalueella Maltan puheenjohtajuuskaudella. Teitä siteerattiin, Maltaa ei nolostuta, että käytämme verotusta kilpailuvälineenä, ihan niin kuin palkkoja ja sitten eteenpäin. Mitä tulee verotukseen, kukin jäsenvaltio saa päättää itse. Tämä on juuri päinvastoin kuin minkä parlamentin kanta on. Me olemme ilmoisesti sanoneet, että tarvitaan yhteiset kehykset myös verotuksessa. Teidän veropolitiikkanne No sillä on kohdennettu, se on kohdennettu väline, jolla houkutellaan yhtiöitä ilmoittamaan ulkomaisia tuottoja Maltassa tällaisen järjestelmän myötä, joka johtaa siihen, että veroaste on lopussa 5 prosenttia. Mielestäni teidän politiikkanne johtavat maan huonoon maineeseen. Se johtaa veroparatiisistatuksen. Tämä ei ole reilua eikä eurooppalaista. Ja tässä on nyt ero Luxemburgin ja Maltan välillä. Kun Luxemburg oli puheenjohtajana neuvostossa, se laittoi ohjelmaansa verokysymykset etusijalle teidän puheenjohtajuuskauden ohjelmassa. Näin ne vaikuttaa olevan. Olen tyytyväinen siitä, että nyt vahvistitte sen, että tulette käsittelemään CCCTB-kysymyksiä, mutta olen pettynyt siihen, että vaikka komissio teki 25. lokakuuta, ensimmäinen tekninen kokous neuvostossa järjestetään vasta 16. helmikuuta, joten pyydän viekää näitä verokysymyksiä eteenpäin, ei se olekaan ohjelmassanne. Ja lopuksi ehkä täyttä yhteistyötä panavaliokunnan kanssa mukaan lukien, että julkaisette Galdes-raportin, jota on piiloteltu. Valitettavasti herra Manfred Galdes erosi tehtävästään, joten pyydän esitelkää asiakirjat Maltalle ja meille. Okay, well, I'm afraid we, we, we, we... Niin emme varmasti nyt voi olla tästä kyllä samaa mieltä, olen pahoillani. Se, mitä te kuvaatte, on jonkinlainen karikatyyri tästä ja, äh, verotusjärjestelmästämme. Komissio arvioi syvällisesti asiaa ennen kuin Maltosta tuli jäsen, ja se hyväksyttiin. Sen jälkeen, kun pyydettiin ensin muutoksia tekemään, ja ne tehtiinkin, nämä muutokset siis tehtiin, äh, nimellisyritykset poistettiin ja niiden ITC-järjestelmät ja ne, jotka ymmärtävät tätä järjestelmää. Mutta kuitenkin ihan mikä, mikä tässä on muukin verojärjestelmä. Asianomaiset voivat käyttää sitä. Riippuu siitä, kuinka aggressiivista verosuunnittelu on. Eri järjestelmää voidaan käyttää, jos tässäkin järjestelmässä on omat heikkoutensa, niin kuin muissakin järjestelmissä ja mitä olemme, me olemme tarttuneet juuri näihin porsaan reikiin, pyrimme vähentämään niitä mahdollisimman paljon, että ei tapahdu kaksinkertaista verovelvollisuuden välttämistä. Malta tulee allekirjoittamaan OECDn monenkeskisen sopimuksen. Jopa sopimukset tulevat noudattamaan BEPS-suosituksia. Minä olen sitä mieltä, että tämä on karikatyyri käyttää näitä otsakkeita, mitä mukamas olen sanonut. Sanotte tästä 5 prosentin veroasteesta. Please correct this uh, uh, publicly and tell us what is Ei ole oikea tieto. Sitten miksi se on väärin? Se ei ole oikein, koska tämä palautus verotetaan uudestaan. Se ei ollut siis oikeaa tietoa, minkä sanoitte. Thank you. Kiitos. Marko Zanni, ENF. Grazie, presidente, in bocca al lupo. Kiitokset, Gualtieri, ja onnea ja menestystä vain ECOFin neuvoston johtoon. Maltan täytyy nyt hoitaa neuvoston puheenjohtajuutta yhtenä ehkä hankalimmista ajoista Euroopan unionissa ja euroalueella. Ja tässä on aikamoista poliittista riskiä ja taloudellista riskiä nurkan takana, kun jotkut ovat päättäneet lähteä tästä ja euroalue natisee liitoksissaan. Olen kuunnellut monia talousasiantuntijoita myös ja olen myös saanut kuulla, että on tiedossa aikamoisia vaikutuksia siitä, kun yksi valtio lähtee tästä yhteisöstä. Ja seuraavaan kysymyksen esittäisinkin. Hyvä ministeri, neuvostossa nyt varsinkin Ecofinissä aiotteko ottaa esille – ja kysymyksen ja keskusteltavaksi jäsenvaltioiden kanssa juuri tämän yhden valtion lähtemisestä ja siitä, että tulisi suuri kriisi taas unionille. Ja jos sitten olisi olemassa tällainen suunnitelma B, jos kaikki riskit käyvät toteen, me mietimme tässä jonkunlaista erittäin monimutkaisen tilanteen hallinnointimekanismia vai onko tarkoitus toimia niin kuin usein monta kertaakin, että ei uskota, että mitään ihmeellistä oikeastaan tapahtuu. Eli mitä mieltä te olette tästä? Ja pitäisiköhän käydä sitten rakentavaa keskustelua tällaisesta suuresta muutoksesta tulevien kuukausien aikana tai ainakin tämän kuluvan vuoden aikana? Well, the ECOFIN is made up. ECOFIN koostuu ministereistä, kaikista jäsenvaltioiden hallituksista ja hallitus tai politiikko, olihan kuin tahansa, ei voi vain jättää huomiota se, mitä tapahtuu ympärillämme kuitenkin. Haluamme vahvistaa EUta ja siitä syystä epävirallisessa ECOFINissa jätämme tämän valkoisen kirjan yhtenä neljästä tärkeänä, tärkeästä kysymyksestä, ja se olisi foorumi sille, miten voitaisiin vahvistaa EUta. Ja mikä vieläkin tärkeämpää, tämä lienee ajatuksemme taustalla, miten voimme puuttua todellisiin kysymyksiin, todella tärkeisiin kysymyksiin, olen sitä mieltä, että se mitä nyt tapahtuu on, että on huolta ilmassa äänestäjissä ympäri Eurooppaa, meillä myös, ja pelkoa, joka liittyy maahanmuuttoon, terrorismiin ja köyhyyteen. Joten puuttumaan näihin kysymyksiin voimme laittaa eurooppalaiset rosempaan tilanteeseen. Meiltä pystyy puuttua näihin kysymyksiin sijaan, että mennään varasuunnitelmaan tai toiseen varasuunnitelmaan, niin no, en nyt tietenkään halua väheksyä tuon valkoisen kirjan tarkoitusta. Se tulee Rooman kokouksen jälkeen. Mielestäni pitää käsitellä näitä kysymyksiä. Se on roolimme Ecofinissa, Euroopan parlamentissa. Käsitellä näitä kysymyksiä, vähentää köyhyyttä ja torjua terrorismia ja lisäksi pitää yrittää tarkastella, miten voimme puuttua maahanmuuttokysymyksiin, käsitellä niitä. Ja haluaisin erottaa tässä pakolaisten ja talousmaahanmuuttajien suhteen pakolainen pakenee sotaa ja jos on talous, talouspakolainen, tämä johtuu siitä, että on eroja köyhien ja rikkaiden maiden välillä. Tätä tasapainoa pitää saavuttaa, muuten tämä tsunami jatkaa kulkua pitkällä aikavälillä. Not work on a plane B addressing the possibility of... Niin, siis jos ajatellaan jotakin, että ei ole olemassa tällaiselle valtiolle, joka lähtee eurosta varasuunnitelmaa. No, komission tehtävänä on laatia tuo valkoinen kirja EUn tulevaisuudesta, mutta kuvittelisin ja toivoisin sekä ECOFINissa, no en voi puhua aivan varmentin puolesta, mutta toivoisin, että löydämme ratkaisuja, siihen, miten voimme käsitellä näitä kysymyksiä ja vahvistaa EUta, jotta se olisi yhtenäisempi kuin koskaan. Thank you very much. Kiitos. Suurenemmistö parlamentista on samaa mieltä tästä. EFDD, Coburn, haluatteko puheenvuoron ryhmänne puolesta? President. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Tervetuloa ministeri. On mukava nähdä maltalainen edustaja. Mukava kuulla ystävällinen ääni pitkä liittolaisemme. Autatte meitä demokraattisesti päätetyssä Brexit-kysymyksessä. Me toivon, että te voitte puhua järkeä ja varmistaa, että tämä poistuminen tapahtuu rauhanomaisesti. Me haluamme tehdä yhteistyötä Euroopan unionin kanssa. Me emme halua mitään katastrofialuetta ovellemme. Me haluamme, että EU on järjestyksessä. Ja olen varma, että te pystytte tätä, tämän asian ilmaisemaan, koska meillä on pitkä liittoutuma, niin kuin sanoin. Te sanoitte jotakin investoinnista Junckerin suunnitelman yhteydessä. Ei pitäisi vetää vanhoja ta- tavaroita kaapista ja pumpata niihin sitä rahaa. Puhun mielestäni Junckerin on kuitenkin huono asia. Puhun liberalismin kannattajana. Hallituksia voivat toimia ja yritykset tietenkin ja, ja viranomaiset eivät välttämättä pysty valitsemaan parhaimpia tapoja toimia. Se on ehkä rahan haaskausta. Ja olen huolissani siitä, että Junckerin suunnitelman mm, epäselvyys näiden projektien kohdalla nämä ovat vähän epämääräistä lähtökohdista lähteneet liikkeelle ja me ehkä Eh, hän huolissamme, jos vaikka eläkerahasta alkoi investoimaan näihin, voisitte tutustua ehkä näihin kysymyksiin toivoisin. Sitten Malta uskoo verokilpailuun Euroopassa. Olen tästä tyytyväinen. Tämäkin on osa asioista, joihin me uskomme. Ehkä lähdemme EU-sta, mutta haluamme kuitenkin nähdä vakaan EUn jossa on vaihteleva verokäytännöt. Verokilpailu on tärkeä kysymys ja uskon, että Malta on ihan samalla linjoilla asiassa. Toivon, että te jatkossakin viette tätä ajattelua eteenpäin ECOFIN kokouksissa koska tämä on ainoa tapa saada vastinetta rahalle. Muuten hallitukset vaan tekevät mitä ikinä haluavat. Toivon, että te voitte viedä tarmokkaasti eteenpäin jonkinlaista kapitalismia näissä asioissa ja tehdä sellaisen, että kaikki Euroopassa eivät usko tällaiseen euroideaaliin, jossa vain käytetään rahaa siellä täällä ja joka puolella. Kiitoksia. Um, Kiitoksia. Niin minä tahtoisin tästä Junckerin suunnitelmasta vielä sanoa muutaman sanan. Eli Junckerin suunnitelma on tällainen kokonainen laatikko, jonka sisältö riippuu siitä, millä sen täytämme. Tässä on kyse myös yksityisistä sijoituksista. Meidän täytyy tarkoin nyt tutkailla mikä tämän laatu on. Jos kyse on pelkästään julkisesta investoinnista, niin sehän ei paljon muuta menneisyyttä sen enempää, eikä siinä ole sitten sen suurempaa järkeä, mutta meidän täytyy miettiä, mitä me voimme sitten tähän saada. No sitten on, on tuo tekninen kysymys markkinoiden epäonnistumisesta ja ne alueet, jotka ovat olleet yksityissektorilla liian riskialttiita ja silloin sitten julkisella sektorilla on toimintaa, mahdollisuus ja muuten me sitten tukeudumme yksityisiin sijoituksiin. Se on muiden ihmisten rahaa. He vaarantavat oman varansa ja toivovat, että varat käytettäisiin oikein. Ja näin siis Junckerin suunnitelmasta. En nyt sen kummemmin tuomitse sitä, mutta meidän täytyy muokata se, sitä. My friend, Mr. Sanoin, että tuen ystävääni herra Zannia, ja hän puhui siitä, että olisi varasuunnitelma, toivon, että teette jotakin sen suhteen, jos jokin muu maa poistuu eurosta, ja uskon kuten tekin, että niin saattaa käydä, joten varasuunnitelma, suunnitelma B on kaikki intresseissä, jopa Britannian, vaikka, pois, vaikka eroammekin, emme ole euroalueessa, emme halua kuitenkaan katastrofia etupihalle, me haluamme lähteä hyvässä järjestyksessä. You need to comment, but... Kommentoitteko? Selvä, kiitos. Gunnar Högmark. Thank you very much and, uh, Kiitokset. Niin, tervetuloa tänne. Mukava nähdä taas uudelleen. Ja minä kiinnittäisin huomiota tuohon alustuspuheenvuoroosi, miten sitten katsomme tuota vakaussopimuksen sääntöä. Jos oikein muistan, niin Toinen asia on juuri se, että miten me rikomme sääntöjä, miten toisaalta sitten taas joustamme sääntöjen kanssa. Miksi meillä sitten kuitenkin on sääntöjä? Me teemme lakeja ja sääntöjä uskottavuuden vuoksi. Ja tässä sitten täytyy miettiä juuri sitä, että jos neuvoston puheenjohtaja sanoo, että sääntöjä voi tässä nyt vähän sitten joustavoittaa, niin se on kyllä melkoisen huolestuttava viesti. Sääntöjä täytyisi noudattaa jos ajatellaan, että Euroopan unionin talous elpyy pikkuhiljaa, hitaasti, ja me olemme tässä nyt sitten noudattaneet aikamoisen harvinaislaatuista rahapolitiikkaa, ei sitä voi kauaa pitää voimassa. No, joissakin sitten tilanne on toisenlainen, toisessa kasvua on, joissakin alemmin. Joskus me saamme tästä siis väärän kuvan kokonaisuudessa jäsenvaltiot ovat ponnistelleet vakauttaakseen talouttaan ja noudattaneet sääntöjä ja sitten sinne on, saadaan enemmän investointeja tai sitten jos e- vähän kierretään sääntöjä tai ei ollenkaan niitä noudatetaan, niin silloin ei saada mm, kasvua aikaan, vaan tilanne on pikemminkin ajautunut huonompaan suuntaan. Eli tähän haluaisin kiinnittää huomiota. Hyväksymmekö me tällaisen sääntöjen joustavuuden hoitamisen. Meidän pitää pikemminkin vaatia komission ja kaikkien muiden toimielinten sääntöjen noudattamista ja mm, tämä on nimenomaan Euroopan talouden kannalta uskottavuusvaatimus. Because... No, suosin tätä, että painetaan kontrollia tai delete-näppäintä. Se on selkeämpi ilmaisu minusta. No en nyt halunnut puhua sitä, että annetaan sääntöjen joustaa ja paukkua millään tapaa. Mielelläni pidän siitä, että pidetään sääntöjen kuntottavuus paikallaan. Se, mitä sanoin, on, että jos tulevaisuudessa joku ajattelisi kaikkia mahdollisia tilanteita ja laittaa siihen sisään joustoa. No, siitä pitää sopia. Myös joustosta pitää sopia. Ja millä tapaa, missä olosuhteissa. Mutta kuitenkin Tämä on hyvin hankalaa, että tietyt päätökset tehdään ECOFINissa, kun ajatellaan rakenteita tai paketteja, jos jätettiin pois tietyt instanssit. Voin vakuuttaa teille sillä, sillä on myös poliittisia seurauksia. Se, mitä valtio sitten pyytäisi, olisi jotain joustoa ja se on tärkeää. Joten kun me laadimme nämä 2 pack ja 6-pack paketit, no muistan hyvin selkeästi, kun olin itse täällä niistä päättämässä, me olisimme voineet laittaa niihin tiettyä sovittua joustoa, mikä olisi ollut hyödyllistä. En halua käyttää sitä ilmaisua bending rules, eli että annetaan sääntöjen joustetaan säännöistä, joku puhuu sääntöjen rikkomisesta, joku puhuu joustosta, mutta tämä on yksi hankalimmista päätöksistä, mitä tulee valtioiden toimintaan. Kun ajatellaan poliittista vakautta muun muassa, ja vakautta ylipäänsäkin, meillä on ollut tästä tapauksessa se, mistä me emme pidä, on tietysti suuret valtiot äh, sitten – saavat erilaista kohtelua, mutta tämä on komission toimialan kuuluvaa. Tässä varmistetaan näinkään, mutta myönnän, että tämä on hyvin hankala aihe. En usko, että kenelläkään on tämän helppoa ratkaisua tähän, sillä toisaalta halutaan säilyttää kehykset, ja kun me rakensimme niin että koska mitä kävi aikaisemmin, niin me haluaisin sen toistuvan. Ja tässä nyt sitten kohtaamme saman päätöksen. Ja me epäilemme niin sanotusti, epäröimme. My question then would be how... No minä kysyn sitten, miten täytyy toimia tässä vaikeassa tilanteessa. Voin kyllä hyväksyä, että tämä on vaikeaa, mutta säännöt ovat kuitenkin varsin selvät ja yksityiskohtaisesti, mitä te toimia. Hockmark. Aikane loppui. Edustaja Höökmark, on antaa 10 sekuntia vastaukselle korkeintaan hyvin lyhyesti. We have to work within... Meidän pitää tehdä töitä sääntöjen puitteissa. Se on lyhyt vastaukseni. Thank you. Kiitos. Joka tapauksessa tiedämme, että jousto, jota nykyään annetaan, on sääntöjen mukaan artikla 5. 6, 6, 1, 4, 7, so we know that. Joten tiedämme tuon kaiken. niin puheenjohtaja kyllä saa vielä jatkaa puhumista, vaikka Hökmarkin aika loppui jo. Tällaisia etuoikeuksia. Alfred Sant. Tervetuloa valiokuntaan. Nyt on hyvin. Nyt puhun tästä joustamisesta, rikkomisesta ja sääntöjen päivittämisestä. No mitä tulee talouskasvun lisäämisen eurolle? No, investoinnit ovat alhaalla, julkiset sekä yksityiset yksityiset investoinnit tässä vain hyötyvät julkiset investoinnit, joten alhaiset yksityiset investoinnit tarkoittavat alhaista yksityistä sitoutumista. Junckerin suunnitelma on yrittänyt tarjota vastausta tähän ongelmaan, mutta se ei nyt ole pääsemässä tavoitteisiin. Pääoma-investoinnit hallituksilta perustuvat nykyisiin kuluihin. Suuntaus on ollut uhrata pääoma kuulut, jotta voitaisiin piittää kuulut potista syistä, mutta ei ainoastaan potista syistä alaisella tasolla. Mitä mieltä olette siitä, että käyttöön tällainen kultainen sääntö, kuten jo mainittiin, joka sallisi sen, että nettojulkiset ei laskettaisi vakaus- ja kasvamuksen alijäämä laskelmiin. Tämä, tähän valtavaa poliittista vastustusta tällaiselle päivitykselle, mutta onko sille liikkumavaraa, että se olisi teknisesti toteutettavissa ilman, että rikotaan vakauskriteereitä teidän mielestänne? Um, regarding the... Niin, jos ajattelen tätä julkista ja yksityistä vastakkain, no julkinen on tietysti yhteistä ja me tahtomme tietysti kiinnittää siinä huomiota markkinaepäonnistumiseen myös, mutta tässä on kuitenkin kyse investoinnin laadusta ja uskon, että enemmän täytyisi painottaa nyt julkisen investoinnin laatua, ei pikemminkään niin määrää. Ja sitten mm, minä olen Ecofinin puheenjohtajana tässä ja meillä on olemassa oma rakenteemme, oma prosessimme, jos, jonka pohjalta keskustelemme tietyn kehyksen sisällä, joten ei kyse ole siitä, mitä minä ajattelen, vaan meillä on EFC ja meillä on kokonaisrakenne tässä kyseessä käytettävissä mutta joka tapauksessa me emme voi noin vain me jättää näitä sopimuksia huomiotta. Tässä palaan tuohon Högmarkin ajatukseen. Eli me varmasti käsittelemme myös tätäkin asiaa jollain tavalla. Follow up. You have time. Tällä jatkokysymys. Täällä on vielä aikaa. Don't Kyllä. Ettekö ymmärrä kuitenkin, että se miten investoinnit ja kulut ja miten budjetteja käsitellään. No pääomainvestointia käsitellään samalla tapaa kuin muita kuluja, joten valtiovarmisteritteen mukaan lukien heillä olisi kaikki kannustimet leikata julkisia investointeja, jotta voitaisiin säätää muut investoinnit, mikä on hyvin vaarallista. Se, mitä nyt tapahtuu, on, että SGPn sääntöjä tässä rikotaan leikkaamalla julkisia investointeja. What, what I I personally think is... Niin, minä olen sitä mieltä, ettei tämä ole niin merkittävää. Minä voisin toisaalta henkilökohtaisesti olla samaa mieltä, mutta tässä kuitenkin on kyse kansallisista hallituksista ja parlamenteista, kun keskustellaan talousarvioista Ja meidän sääntöjemme mukaan nyt tutkailemme asiaa taaksepäin, mikään ei pysähdy noin vain Olemme Ecofinissa keskustelleet Amsterdamissa esimerkiksi siitä, ovatko nämä eri talousarviosäännöt muuttuneet. Mitä, mikään ei estä meitä tutkailemasta kaikkia eri sääntöjä. Eli ei kyse ole siitä, mitä mieltä minä olen, vaan täytyy miettiä tarkoin, miten sitten korjaamme näitä sääntöjä, kun kyse on alijäämä- ja velkasäännöstä ja valtion taloussäännöistä ylipäätään. Eli voimme varmasti myös miettiä ehdotustanne, mikään ei siis estä sitä. Technically. Kiitos. Teknisesti katsottuna on investointisääntö, mutta se on hyvin kapea, joten se on olemassa, mutta se on kapea. Langen. Erlangen. Ja herr minister. Ministeri, kiitos, että valtiovarainministerinä, Maltan valtiovarainministerinä olette myös valmiit tekemään yhteistyötä Parmetin kanssa pari asiaa. Ensinnäkin kysymys siitä, että Maltan hallitus näitä verosopimuksia olisi paljastaa. Se oli luvattu viime vuodelle mutta tähän asti, jos nyt oikein tiedän, ei ole käynyt. Senpä takia kysymys kuuluu, mitä hallitus teidän aikananne, teidän puheenjohtajakaudellanne aikoo tehdä verovälttelyä vastaan eilen. Meillä oli kuuleminen PANA-valiokunnassa ja siellä yksi professoreista sanoi, että tämä välittäjien taito on tätä verolainsäädännön henkeä kiertää ilman, että sanamuotoja rikotaan. Tämä on siis hyvin hankala kenttä ja mehän ennakoimme huomiselle. Meillä on tarkoitus huomenna pitää yhteinen Ekonin ja Panan kokous. Peruitte sen eilen. Perusteluna oli, että nämä asiakirjapyynnöt eivät ole tarpeeksi tarkkoja panavalikunnalta. Tämä ei pidä paikkaansa. Ja toinen peruste oli, että tänään teidän pitää ensin täällä puhua toimintaohjelmasta ennen kuin voidaan käydä muita keskusteluja. Sen takia kysymykseni kuuluukin, mitä aiotte tehdä, jotta neuvostossa ECOFIN puheenjohtajana suoritatte parempaa yhteistyötä parlamentin kanssa näissä kysymyksissä, miten voitte se mahdollistaa, sallitteko varauksettoman pääsyn näihin asiakirjoihin, tuletteko tätä puoltamaan, vai kuuteen pöytäkirjasta selviää, seuratteko Luxemburgia, eli että toimitaan mahdollisimman vetäytyvästi, ettei parlamenttia tulla liikaa vastaan. Minä nyt luotan yhteistyöhalukkuuteen, sillä tiedän, että henkilökohtaisesti ette ole sellainen, joka haluaa huonontaa yhteistyötä parlamentin kanssa, mutta minusta teidän pitää neuvoston puheenjohtajana painostaa muita jäsenvaltioita, jotta päästään tuloksiin, ettei tästä tule vain mitään yleistä teatteria. I'll start with the, with the... Aloitan Malta kysymyksestä veropäätöksistä. Komissio on pyytänyt veropäätöksiä kaikilta jäsenvaltioilta ja Maltan vastaus on siinä, että Maltalla ei ole tällaisia veropäätöksiä. Tämä järjestelmä koskee kaikkia, sama järjestelmä koskee kaikkia, mitään syrjintää ei ole, kaikkia kohdellaan samalla tavalla. Ja tämä voidaan tarkistaa. Niin kuin muutkin järjestelmät, me emme tukeudu näihin veropäätöksiin lainkaan. Sitten palaan ECOFINiin. Kuten te tiedätte, verotus kuuluu vieläkin jäsenvaltioiden toimivaltaan. Ei kyse ole vain ECOFINista, vaan myös jäsenvaltioiden jäsenvaltioissa itse on kyse. Silloin kun PANA kutsuu eri hallituksia kehottaa niitä tekemään yhteistyötä tutkintavaliokunnan kanssa, niin hallitukset itse päättävät tästä, miten vastaavat tähän kutsuun. Meidän tapauksessamme te päätitte jatkaa niin, että vierailette maassa paikan päällä ja kysytte sitten pyydätte asianomaisen mukaan lukien minä tekemään yhteistyötä ja voin puhua vain omasta puolestani ja mielelläni tapaan teitä sitten Maltalla. Kuitenkin en usko, ja toivon, että en, olen tässä nyt oikeassa, se, että luovutetaan asiakirjoja, tämä kysymys ei ollut ollenkaan keskustelun alla Ekovenissa. Tämä jätettiin hallitukselle itselleen. Ne päättävät, haluavatko tehdä yhteistyötä vaiko ei. Se riippuu niistä. Ne kantavat itse vastuun omasta toiminnastaan silloin, kun ne myöntävät tai ovat myöntämättä näitä asiakirjoja, joita te olette pyytäneet. Thank, thank you. Kiitos. Niin, lyhyesti teillä vielä aikaa. Kiitos ministeri, en nyt epäillekään valmiuttanne tehdä yhteistyötä, se on ihan selvää, mutta pöytäkirjassa lukee, että päin vastoin kuin enemmistö Alankomaat äh, on tukenut sitä, että pitää pohtia puolista syistä, että tultaisiin EPtä vastaan. Tämä negatiivinen lähtökohta ei olisi poliittisesti toteutuksessa, se oli, oli päätelmä pöytäkirjassa. Ja teidän tehtävänne ECOFINin puheenjohtajana on pitää huoli siitä, että muut valtiovarainministerit ja hallitukset tässä kysymyksessä tekevät paremmin yhteistyötä kuin tähän asti. Meillä on nimittäin suhteellisen vähän, no ei lähes yhtään asiakirjoja, joita olemme saaneet, ja tutkintavaliokunnan toimintaa pitää jatkaa, jos emme nyt saa käyttöömme asiakirjoja. Thank you. I'll take note of that. Niin, kirjaa tämän ylös kyllä. Thank you. Udo Bullman. Kiitos sitten Udo Bulman. President, uh, Edward, welcome from my side as well. Good to... Tervetuloa tänne. Mukava, kun olette paikalla. Seuraavat kysymykset esittäisin pikaisesti puhuitte sisäisestä riitojenratkaisumenettelystä neuvostossa. Miten me voi, miksi me emme voi toimia seuraavalla tavalla? Komissio tukee sitä, että käytetään euroalueen talousarvion Miksi me emme arvioi sitten sitä, ettei meillä olisi tällaisia sääntöjä olemassa? Ja mitä se sitten vaikuttaisi sisämarkkinoihin ja emuun. Eli tämä voitaisiin ajatella. Voisimme rohkaista komissiota nyt harjoittamaan tällaista ja sitten voitaisiin käydä myös kansallista keskustelua asiasta. Sitten minä myös olen tyytyväinen siitä, että puhuitte Esiristä myös siinä mielessä, miten pohjoinen, pohjoisesta etelästä pohjoiseen kohdistuva taloudellinen maahanmuutto vaikuttaa tähän myös Muskat viittasi. Eli tässä nyt on paljon paineita, mutta minun täytyy mainita, kun olen nyt tässä e- myös esittelijänä, eli meidän täytyisi miettiä tuota itseohjautuvuutta ja sääntelyä EIPssä, investointipankissa. Meidän täytyy miettiä nyt, miten me voisimme valvoa tuota koneistoa. Jäsenvaltiot tässä ovat kyseessä, jäsenvaltiot ovat tässä omistajia, ei parlamentti. Eli voisit voisitko pyytää kollegoitasi tutkailemaan tätä investointipankin toimintaa paremmin, kun esirin täytäntöönpanosta on kyse nyt tästä nykyisestä ja sitten myös seuraavasta, eli miten käytettäisiin tämän tyyppistä välinettä etelä-pohjoinen vuoropuhelussa. Minä haluaisin, että tästä tulisi yhteinen hanke neuvoston ja meidän kanssamme. Kiitos. meeting with the social... Yeah, well, I'm being informed that we have uh, both... Niin, meillä on makrotaloudellinen vuoropuhelu, mutta myös mitä tulee tähän finanssipoliittiseen luonteeseen. No, eri hallitukset olivat hieman ärsyntyneitä siitä, että komissio puhui siitä, että tätä finanssipoliittista luonnetta lainettaisiin ei siksi, että he vastuttavat sitä, vaan siksi, että heitä nyt käskytetään siihen. He uskovat, että se kuuluu kansalliseen toimivaltaan, joten edistystä tällä alalla tarvitaan, sitä pitää sopia ennen kuin me yllätetään, niin kuin tässä nyt kävi, kun niin kävi, joten minusta tämä on osa-alue, joka edelleen on harmaa. Ehdottomasti halusimme siinä edistystä. Koordinointihan on tässä tavoitteena. Ja miten nyt siihen päästään? No, siitä pitää vielä sopia. Tämä tulee eip muistaakseni se osallistuu Ecofinin kokouksiin säännöllisesti – ja sen edustaja on myös melko avoin ollut. Minun pitää vielä pohtia jäsenvaltioiden no, niitä asioita, jotka otitte esille. Minun tietääkseni tätä ei ole otettu esille aikaisemmin, muistaakseni. Yhteistyötä on jäsenvaltioiden ja EIPn välillä. Ehkä voitte selventää, mitä tarkoititte. Uh, who is in ownership of the EIB? Kuka omistaa IFB, kuka on siellä johdossa, jäsenvaltiot ovat vastuussa EIPssä. E ja jos mm, mm, me saamme takeen Euroopan unionin talousarviosta EIP: EIPlle, investointipankille, että se voi laajentaa ei vain laatua, vaan myös määrää investoinnissa Eurooppaan. Silloin voimme tajuta, että nämä varat käytetään vähentämään normaalia liiketoimintaa. Silloin tässä syntyy ongelmia hallitukselle ja haluaisin, että neuvottelette täysin jäsenvaltioiden kanssa tästä asiasta, koska me emme voi tehdä työtä kun täytäntöönpanoa kohdellaan ennakoimattomalla tavalla. Silloin syntyy kielteisiä vaikutuksia lainsäädännöstä, ja tätä parlamentti ei voi sallia. I, I, I might be disappointing you today. Ehkä joudun pettämään odotuksen tänään, mutta voin vain nyt kirjata muistiin se, mitä sanoitte, ja otan tämän kyllä vakavasti. Kiitos. Thank you, Mr. Kasa. Kiitos, edustaja Kasa. Kiitos, puheenjohtaja. Tervetuloa, hyvä Skikluuna, tänne. Mehän puhumme paljon rahanpesuvastaisuudesta ja te vastaatte tätä olette vastannut tästä mm, rahanpesuvastaisesta yksiköstä Maltalla ja tähän nyt kolleganne jo viittasikin Panama-kysymyksissä. Milloin julkaistaan kertomus, milloin sitten suoraan tästä asiasta puhutaan, tästä rahanpesuasiasta Maltalla. Mehän puhumme myös sitten siitä, että Malta on hyvin huonossa luokituksessa avoimuuden kannalta. Transparent International on tästä välittänyt viestiä. Mitä tähän vastaa? FIU, tämä taho, niin kuin laki määrää, niin kuin poliisi ja veroviranomaiset, niin on tästäkin lainsäädäntöä, joka ohjaa eh, rahanpesuvastaisten tahojen toiminnan laillisuuden ja mitä ne voivat paljastaa ja mitä eivät. Ne eivät kerro yksittäisistä tapauksista, jos minä menisin sinne kysymään heiltä. Silloin kun pääjohtaja, johon te viittasitte, raportoi laajasti ajat nähden, niin minä rohkaisin aina häntä menemään eteenpäin asiassa, emmekä koskaan keskustellut mistään yksittäisestä tapauksesta. Hän ei koskaan lähettänyt meille yksittäisiä raportteja, ja olisi laitontakin hänelle hänen kohdallaan näin tehdä, niin ennen kuin nytkin. Tämän to- toimielin puheenjohtaja Maltalla on Maltan pääsyyttäjä, varapuheenjohtaja edustaa finanssivalvontaa, todella maineikas henkilö, niin kuin muutkin tässä ähm, hallituksessa. Ja hänen, hän on niin kokenut ja pätevä henkilö, että hänet nimitettiin Euroopan neuvoston manivuolista arvioimaan näitä maita. Häntä arvostetaan kovasti. Ei, eikä tämä laitos voi olla paremmissa käsissä kuin, kuin yleinen syyttäjä. Hän edustaa ja sama koskee näitä muita nimitettyjä henkilöitä, jotka edustavat lainvalvontaa. Minä tulen uudestaan nimittämään tämän johtokunnan, ja he tulevat pysymään näissä tehtävissään. He ovat myös kertoneet minulle, että haastatut, joilla pyritään löytämään pätevä henkilö ottamaan vastaan pääjohtajan tehtävä. Se oli pitkä prosessi ja he valitsivat kyseisen henkilön ja he vakuuttavat minua, että hän on todella pätevä ja todella kokenut ja keskustelevat vain tästä rahoituspaketista, joka uskoakseni on nyt viety loppuun ja hänet pian virallisesti nimitetään tämän laitoksen johtoon. Mutta toistan, ei ole mitään raportteja, joita minulle olisi lähetetty eri, koskien eri tapauksia. Ja olisi ihan laitonta, että he olisivat näin tehneet. He ovat riippumattomia ja he ovat suostuneet tapaamaan ja seittämään kantaansa. Ja niin kuin minä sanoin, vuosikertomus, joka annetaan joka vuosi. Siellä on, löytyy valsin yksityiskohtaista tietoa koskien niitä jäsenvaltioita, joiden kanssa tietoja on vaihdettu. Esimerkiksi kuningaskunta 35 tapausta, Italian kanssa 46 tapausta, Ranskan kanssa 10 tapausta ja niin edelleen ja niin edelleen. Sveitsin kanssa 20 vuotta. Tehdään yhteistyötä noiden muiden maiden viranomaisten kanssa. Tämä on todella vakavasti otettava toimielin ja on valitettavaa se, mitä herra Kasa sanoi tästä henkilöstä, joka erosi ja sitten toinen ihminen häntä nyt korvaa. Mutta niin kuin minä sanoin, me haluamme, ar- jos haluatte arvioida näitä to- toimielimiä, niin käsitäkää niiden työohjelmia. Kyse ei ole vain siitä, arvioidaanko, onko järjestelmä olemassa, katammeko kaikki mahdolliset tapaukset, onko nämä kaikki tietoyrityksillä ja niin edelleen sitten erityisesti rikkomukset ja oikeudenkäynnit löytyvät myös, jos ne liittyvät tähän työhön. Joten kehotan tutustumaan tähän ja sen jälkeen sitten teette johtopäätöksenne asiasta. Kaikki saatte sitä kaksi kysymystä puheenjohtaja. Hän ei vastannut minulle. Ja hän ei ainoa henkilö maailmassa, joka uskoo, että hänen kollegansa ei ole syyllinen, mitä tulee avoimuus. Transparency International, voitteko ministeri kommentoida, mitä Transparency International sanoi tänä aamuna, että Malta on yksi korruptoineista maailmasta EU:ssa? Thank you, Annelies Dot. Kiitos, Annelies Dots. Much my apologies, I haven't been... Kiitos pahoittelut. En ollut koko kuulemisessa, mutta seurasin sitä verkossa ja minulla on pari kysymystä. Molemmat liittyvät neuvostossa olevan tehtävän ensinnäkin rahanpesun vastainen direktiivi neljäs versio siitä. Pidin hyvänä kommenttina siitä että, ja toivotte, että se on menestys. Haluaisin kysyä neuvoston kannasta, eli että julkinen rekisteri, sen pitäisi ulottua myös yhtiöihin, ja myös trust, trusteihin. Miten olette varmistaa, että tuo termi on tarpeeksi kattava, business like trust, pelkän, että jos määritelmä on liian kapea, niin monet trustit eivät ole mukana. Tiedämme, että usein niitä käytetään välttelemään veroa ja pesemään rahaa. 2011 Maailmanpankin raportti sanoo, että ne olivat niin est- suuri este, että harvoin niitä priorisoidaan korruptiotutkimuksessa, mikä on hyvin huolestuttavaa. Miten näytte varmistaa, että tuo määritelmä on tarpeeksi laaja? Toiseksi Brexit. Pidin hyvänä kommentteina siitä, että haluatte nyt pitää tässä pään kylmänä, ettei kiihdytä liikaa. Toivottavasti voisi tässä minunkin maassani. Tarvittaisiin paljon kylmää vettä minun maassani. Ja jotenkin pitää löytää ratkaisu, joka estää äh, tehdään hallaa uk ja EUlle. Puhuitte useista sääntelykysymyksistä, mitä tulee pääomamarkkinaunioniin. Meillä on tiettyjä ongelmia tässä. Ei ole hyvin toimivaa ja joustavaa järjestelmää ekvivalenssissa tällä hetkellä suhteessa esimerkiksi arvopaperistamiseen. Uskotteko, että tämmöinen omnibus lähestymistapa olisi tässä tarpeen? start with the, with the first. Niin, tähän ensimmäiseen, kun esimerkiksi FTF tai IMF tai muut sellaiset arvioivat tilannetta Maltalla joka viides vuosi, niin, ja mielestäni tämän vuoden toisella vuosipuoliskolla he arvioivat Maltan koko rahoitusjärjestelmää niin kuin muissakin maissa, niin silloin ky- mietitään sitä, on kyse sitten mistä tahansa viranomaisista, FIAUsta, poliisista tai muista viranomaisista todellakin saavat sitten tiedot todelliselta edunsaajalta, ja näin on nyt päiväinen nyt on tämä peli, eli jo, vai julkisille viranomaisille tiedot ovat epäselviä. Näin tämä tilanne nyt sitten on turha tässä ryhtyä toistamaan asiaa sen enempää, mutta tärkeää kuitenkin on, että niitä, näitä ei sitten Maltan viranomaisilta peitetä, rahanpesuviranomaisilta, vir, veroviranomaisilta ja poliisilta. Ja näin on nyt tällainen tutkintakäynnissä. Ja sitten kaiken julkisuudesta onko kyse sitten siitä, että toimitaan julkisesti viranomaisiin päin tai sitten tiedotusvälineisiin päin. Minä pitäisin nyt puheenvuoroni tämän pitoisena, mutta jos ajattelemme vaikka tuota Panaman luettelua, sehän julkaistiin ja meidän kansalliset viranomaisemme ovat ryhtyneet tekemään työtä sen pohjalta, mitä saatavilla oli. Ei saatu kaikkea ICIG tai sitten Panaman viranomaisilta juuri mitään, eli heillä oli hyvin rajalliset mahdollisuudet. Eli lopulta tärkeää on juuri se, miten tieto kulkee ja vaihtuu ja siksi me olemme allekirjoittajina Berliinin sopimuksessa ja muissa erityyppisissä sopimuksissa koskien oikeudenkäyttöalueita ja OECDssä myös, ja nämähän ovat sitten globaaleja, juuri tämä BEPS-kertomus esimerkiksi, eli pikkuhiljaa kaikki saadaan tähän samaan mukaan, ei pelkästään siitä, että Euroopan unionit, unionivaltiot yksin toimivat, vaan me haluamme muutkin tähän yhteistyöhön mukaan. Tämä on sitten se koko kokonaistilanne OECD hen nähdenkin. Ja sitten toiseksi, niin siis Brexitistä, no uskon, että olen jo tästä esittänytkin kantani. Tietysti uskon, että molemmat osapuolet kärsivät, sillä kyse on palveluista, esimerkiksi selvityspalveluista ja tarjontaa ja sitten kysyntää taas toisella puolella ja nyt me sitten tämän ikään kuin jumiutamme. Eli mistä tahansa suunnasta tätä katsoo, niin tässä näkyy pirstaloitumista ja niin poispäin, mutta en kuitenkaan ryhdy spekuloimaan sen enempää siitä, millaiseen sopimukseen päästään, mutta kuitenkin toivon, että me tutkimme asiaa sitten unionia, unionina kokonaisuutenaan edelleen nykyisestään ja mikä olisi sitten molempien osapuolten hyväksymä ratkaisu, mutta en mene tästä nyt sen pidemmälle. Thank you. Kiitos. Me emme nyt voi ottaa puhujia puhujalistan ulkopuolelta, sillä aika on loppumassa. Haluaisin kiittää ministeri Klunaa, Klunaa tästä erittäin hyvästä keskustelusta. Toivotan teille kaikkia hyvää puheenjohtajuuskaudellanne. Varmasti yhteistyömme tulee olemaan hyvää tällä osa-alueella, jossa työstetään osa sitä, mitä sanotte, että mennään eteenpäin näissä verokysymyksissä. Okay, colleagues, we move to point. No niin, kollegat, siirrymme eteenpäin kohta yhdeksän. Franchise-toiminta vähittäisalalla. Tämä on lausunto. IMKO on johtava valiokunta. Valmistelijamme Doru Claudian Frunzulica. Tämän päivän aihe on lausuntoluonnoksen käsittely. Annan puheenvuoron valmistelijalle. Olkaa hyvä viisi minuuttia. Uh, thank you very much. Uh, Kiitokset, hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat. Aluksi tahtoisin korostaa sitä, että vaikkapa franchise-toiminta on hyvin merkittävä tekijä sisämarkkinoilla ja myös vähittäisalalla, niin se ei kuitenkaan ole saavuttanut kaikkea potentiaalia Euroopan unionissa, sillä asetusta sovelletaan huonosti ei ole havaittavissa yhtenäistä asetuksen soveltamista vuodelta 2010-330 asetuksen soveltamista niinkään, niin se ei ole kovinkaan tehokasta. Ja minä mielestäni täytyisi tutkia nyt uudelleen asetuksen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa. Asetuksen täytäntöönpanoa kansallisella tasolla täytyy nyt saada muokattua suhteessa siihen, että tämän, tämä asetus saavuttaisi paremmin tavoitteensa. Meidän täytyy määritellä myös franchise-sopimus tarkemmin se olisi kovasti kiinnostavaa. Meidän täytyy toimia riippumattomasti ja tasa-arvoisesti. On myös syytä katsoa tuota asetusta uudelleen ja meidän täytyy myös sitten miettiä horisontaalisen strategian vaikutuksia franchisein toimintaan. Tilanne on paljon muuttunut. Meidän täytyy arvioida myös kielteisiä vaikutuksia ja äh, sitten näiden teknisten rajoitusten ja vertikaalisten rajoitusten vaikutuksia ja tutkailla sitten myös uutta taloudellista tilannetta, varsinkin eh, verkkokaupassa ja myös kun talous jatkuvasti vain digitalisoituu. Ja mm, yksinkertaistaa täytyisi myös tuota tietojenkeruumenettelyä, luoda tällainen selvä ilmoitusmenettely, se pitäisi luoda. Ja täytyisi arvioida kattavasti eri kansallisten järjestelmien, kansallisten markkinoiden ja ja näin sitten pitäisi kerätä tietoa esimerkiksi konkursseista. Tähän tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä, kansallisten viranomaisten rajat ylittävää yhteistyötä. Meidän täytyy myös taata se, että perintämekanismi, kun on kyse laittomista valtion tuista veroedun saamiseksi franchise-alalla, täytyy käsitellä tiukasti ja kurinpidollisesti ja saada päätökseen kaikki nykyiset nyt käynnissä oleva tutkinta. Minä olen varma siitä, että tämän asetuksen uudelleen tarkastelu vuonna 2018 saadaan päätymään ja parlamentti varmasti osallistuu innokkaasti franchise-toiminta-asetuksen korjaamiseen. Tämä franchise-ala on markkinoilla nimenomaan niin merkittävä sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti. Kiitos. Uh, uh, Kiitos valmistelijalle EPPn puolesta nyt Indigo Gal Peltz. Um, oh, először is uh, szeretnék önnek... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin ensinnäkin onnitella teitä ja ensimmäistä varapuheenjohtajaa. Ja toivotan teille onnea ja menestystä tuleville kahdelle ja puolelle vuodelle. Minäkin haluaisin kiittää valmistelija Frunzolitsaa tekstistä. Mielestäni se sisältää erinomaisia ehdotuksia ja valmistelija on nämä ongelmat hyvin luetellut, joita tällä alalla on. Kaiken kaikkiaan olen ehdotuksiin tyytyväinen, olen samaa mieltä. Mielestäni ne ovat perusteltuja. Minulla on nyt tarkistuksia, jotka on jättää, mutta uskon, että voi varmasti tehdä hyvää yhteistyötä. Olen samaa mieltä siitä, että joka tapauksessa meidän pitää nämä esteet nyt raivata tieltä, tieltä tiellä, joka on sisämarkkinoiden hyvä toimiminen, mutta tietysti on sääntöjä, joissa meidän täytyy kaiken pitäytyä, kuten puheenjohtaja jo sanoi. IMKO-valiokunta on johtava valiokunta. Mielestäni on erittäin tärkeää, että me käsittelemme meidän toimivaltuuksiimme kuuluvia asioita. Ja mielestäni kilpailuoikeus on tässä etulinjassa. Näin, että edustaja Frunzulitsa on tekstissä käsitellyt paljon myös epäreilun kilpailun käytänteitä. Olen samaa mieltä siitä, että tässä ei ole tarpeeksi, ei ole tarpeeksi sääntelyä. Meillä ei ole vielä riittäviä oikeudellisia kehyksiä. Kohdassa 16 ehdotus käsittelee tätä teemaa. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, että tarvitaan jonkinlaiset puitteet, mutta ei ole vielä selvää, tarvitaanko koordinointia EU-tasolla vai tarvitaanko säännöstä, mitä tulee epäreiluun kilpailuun ja hyvän kauppatavan vastaisiin käytänteisiin. Meillä on paljon tehtävää varmastikin sillä, kuten tekstikin sanoo, hyvän kauppatavan vastaiset käytänteet leviävät yhä enemmän. Erityisesti mitä tulee niin sanottuihin B2B, business to business tyyppisiin sopimuksiin – tässä tarvitsemme toimenpiteitä. Minäkin aion jättää tämän suuntaisia tarkistuksia. Olen sitä mieltä, että meidän tehtävämme on lainsäädännössä tässä saada selvyyttä lisää. Olen optimisti. Varmasti voimme tehdä erittäin hyvää yhteistyötä ja olen myös rakenteeseen tyytyväinen. Kiitos. Thank you. Uh... Kiitos. Edustaja Rosoke ei ole paikalla. Onko joku ECRssä? ECRstä ja hänen puolestaan ei. Edustaja Crespo ei. Onko muilla ryhmillä edustajia paikalla? Jos ei, annan puheenvuoron takaisin valmistelijalle. Um, thank you very much. Um, I'm so- Kiitoksia, olen pahoillani, että muut, muita kollegoja ei ole täällä enää paikalla. Kiitän kuitenkin unkarista kollegaa lämpimästi ja arvostan aina hänen puheenvuorojaan. Kaikin muodoin tulemme tekemään hyvää yhteistyötä. Viimeinen tehtävä tai tavoite on myötä vaikuttaa, että voidaan muuttaa sääntöjä koskien franchise-toimintaa vuoteen 12 mennessä. Tämä on kaikkein tärkein tehtävä, jonka minä näen franchise-asian kohdalla. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Aikataulu on seuraavallinen 8. helmikuuta mennessä. Pitää jättää Tarkoitus 9. maaliskuuta käymme tarkistuksia läpi. Äänestys Ekonissa 27. maaliskuuta. Äänestys IMKossa 25. huhtikuuta. Kiitos, siirrymme seuraavaan kohtaan. Euroopan tilasto-ohjelmasta 2013-2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 1913 2013 muuttaminen jatkamalla ohjelmaa vuosina 2018-2020. Minä olen esittelijä puheenjohtajiston puolesta tarve tilastotiedolle lisääntyy, kuten me kaikki tiedämme, koska niitä laaditaan, jaetaan tiettyjen periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti sen takia. Niillä on lisäarvoa käyttäjille suhteessa muihin tiedonlähteisiin. Syyskuussa näin ollen viime vuonna komissio hyväksyi ehdotuksen, jolla muutetaan asetusta 99-2013 tilasto-ohjelmista 2013-2017 laajentamalla tai jatkamalla sitä siis vuosille 2018-2020. Kansalliset tilastojärjestelmät ovat toki ponnistelleet kovasti nykyaikaistaakseen metodejaan. Kuitenkin useita tilastokuiluja pitää kuroa umpeen, jotta tilastot ovat täysin tukea eu politiikkoja erityisesti – komission kymmenen poliittista prioriteettia. Yleisesti ottaen pidän hyvänä komission ehdotusta, jolla pyritään puuttumaan moniin näihin kysymyksiin, jotta voidaan täyttää tämä tarve tilastoille ja saada nopeammin saataville. Kuitenkin mietinnolloksen jätin 18 tarkistusta, joilla pyritään täyttämään puuttuvia elementtejä. Ehdotuksessa on neljä. On pääsen muutoksia ensinnäkin pitää ottaa huomioon indikaattorien kehittyminen, jos ajatellaan maahanmuuttotilannetta EU-ssa. Toiseksi tuen, että kehitellään metrologiaa sukupuoliperustaiselle väkivallalle. Kolmanneksi ehdotetaan yhteistä oikeusperustaa sosiaalitilastoja ja sille, että laaditaan yhteisiä infrastruktuureja ja yhteisiä välineitä. Neljänneksi kannustaisin, että kehitetään työvoiman indikaattoreita, joilla erotellaan – osa-aika ja täysaikainen työ, mutta myös toisaalta määräaikaiset pysyvät sopimukset. Lisäksi pyydän, että tilastoimat ottavat huomioon, mitä seurauksia on mahdollisella jäsenvaltioon eroamisella EUsta. Ja lisäksi on tärkeää edistää datan ver- tilastojen ver- vertailtavuutta ja varmistaa, että EU-varoja käytetään reilusti ja lopuksi jätin tarkistuksia, joilla pyydetään väliraporttia, joka pitää jättää 30. kesäkuuta 2019 mennessä. Ja lisäksi pyysimme yksityiskohtaisempaa loppuraporttia, joka arvioi erityisesti tilastojen, tilastohjelmien seurauksia pidän hyvänä sitä, että yleinen neuvoston yleiset päätelmät ovat tämän lähestymistavan suuntaisia ja tietysti odotan innolla kommenttejanne ja olen valmis ottamaan vastaan tarkistuksia. Ensimmäinen puhuja EPPn puolesta, edustaja Maton puolesta, edustaja Carlos Iturgaits. Olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Como... Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän kovasti puheenvuorosta Puhun herramaton puolesta. Hän ei päässyt paikalle, koska hänellä oli tehtäviä toisessa valiokunnassa tällä hetkellä. Ensinnäkin hänen nimissään haluan kiittää esittelijää tehdystä työstä ja tarkistuksista, joita on tehty. Ne ovat aivan oikean suuntaisia. Euroopan komissio esitti yhtenä prioriteettina sen, että tyydytetään äh, tilastotarvetta, joka on kasvanut ja pyritään saamaan näitä tietoja aikaan nopeammin ja so- seuraamaan EU-politiikkaa tätä kautta. Tässä tarvitaan tilastotietoja, joita voidaan myös vertailla, niin meitä on laadukkaita tietoja, näin voidaan seurata, seurata taloudellista, sosiaalista ja ympäristön tilannetta EU-ssa. Ja ottaa, saatte tietoa eri maista ja alueista. Tämä koskee kautta 2018-2020. Meidän pitää varmistua siitä, että täytämme kolme perustavoitetta. Ensinnäkin tilastotieto, joka on laadukasta, pitää varmistautua siitä, ettei jää mitään tilastoporsanaukoja jäljelle. Sitten pitää pystyä reagoimaan nopeammin tilastotarpeisiin EU-ssa. Ja kolmantena asiana pitää pystyä parantamaan tilastotiedostelman tuottavuutta ja taata näin sen tärkeä rooli maailmanlaajuisesti. Näin ollen herra Mato sanoi minulle, että hän on teidän käytössänne puheenjohtaja esittelijänä ja pyrkii varmistamaan, että näihin tavoitteisiin myös päästään. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. ECR ei. En näe myöskään Alden varjoesittelijää. Guen puolesta kyllä edustaja Viegas. Bom dia, Kiitos. Nopeasti muutama sana. Ryhmämme tukee Gualtierin ehdotusta tekstiä. Tässä nimenomaan puhutaan nyt aivan olennaisesta välineestä. Tilastotiedot voivat auttaa politiikan teossa silloin, kun ne ovat luotettavia ja oikeanlaatuisia. Eli tässä on nyt ihan oikean suuntaan kuljettu. Ja jos ajattelemme tuota sosiaalipuolen, yhteiskunnallisen puolen ja sitten työasioin, asiaintilastointia, sitä täytyy todellakin tutkailla tarkoin, varsinkin jos ajattelemme määräaikaisia työsuhteita ja sitten pysyviä työsuhteita ja sitten määrittelemättömiä työsuhteita. Eli tämä on hyvin merkittävä asia monessa jäsenvaltiossa. Samoin palkkaus naisten ja miesten välillä on suuria eroja monissa maissa. Lisäksi meidän täytyy kiinnittää huomiota maahanmuuttokysymyksiin ja sielläkin sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja tasa-arvoon ylipäätään. Tietysti meidän täytyy myös ajatella muita kysymyksiä e, budjettiin näkökulmasta ajateltuna. Meidän täytyy luoda tietynlaisia indikaattoreita voidaksemme saada riittäviä tilastoja, joiden pohjalta voimme muun muassa vero, ja verokiertoa estää ja kuroa umpeen verokuilua, joka on syntynyt. Meillä täytyisi olla selkeät indikaattorit auttamaan meitä tilastojen pohjalta työssämme ja ysaamaan selvä käsitys eri jäsenvaltioiden kokonaistilanteesta varmasti voimme tukea esittämäänne sisältöä. Uh, for the... Kiitos vihreän puolesta edustaja Urtasun. Uh, thank you, chair. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Sven G. Goldin varjoesittelemme puolesta haluan kiittää esittelijä luonnoksesta. Me haluaisimme käyttää tätä tilaisuutta ja tarttua tiettyihin kohtiin koskien laatuun, käyttäjäystävällisyyteen Eurostatin tilastotiedossa tähän mennessä viranomainen ei ole toiminut asianmukaisella tavalla täysin. Me olemme tyytyväisiä tästä painotuksesta, jotta löydetään hyvät äh, äh, välin, tilastovälineet, jotta voidaan arvioida äh, sukupuolten, sukupuolten välistä väkivaltaa ja ympäristökysymys niin edelleen. Täällä on hyvä viittaus YK on kestävän kehityksen agendaan. Tällä hetkellä Euroopan tilasto-ohjelma, johon Eurostat on sitoutunut, laajentaa sen mittauksia sosia- sosiaaliseen taloudelliseen toimintaan. Tällä hetkellä tarvitaan kunnollisia toimenpiteitä vielä, jotta voidaan toimia kunnolla. Pelkin kriittisempää Eurostat on sel- selvästi jäänyt jälkeen verrattuna USA tehtyyn tilastotyöhön. Tämä käy ilmi Eurostatin nettisivustosta. Avainindikaattorit Euro 2020 strategiassa vieläkin kärsivät siitä, että puuttuu tietoja vakavalla tavalla. Esimerkiksi viimeisimmät tiedot osoittavat esimerkiksi kasvihuone kaasujen kohdalla tai e, energian kulutuksen kohdalla, primääri- ja loppukulutuksen kohdalla. Kaikki tiedot ovat peräisin vuodelta 2014. Huolimatta, että on keskusteltu Eurostatin edustajien kanssa siitä, miten saataisiin paremmin näitä tilastotietoja ja vieläkin tietojen saaminen on raskasta ja hankalaa erityisesti tavallisille kansalaisille. Vihreät ovat tehneet tarkistuksen Euroopan parlamentin pitäisi panna osa budjetista sivuun ja se vapautetaan vasta sitten, kun e- Eurostat on parantanut toimintaansa ja toimii tilastohjelman mukaisesti on parantanut Eurostatin nettisivuston käyttäjäystävällisyyttä, jotta voidaan jatkossa tarttua tilanteeseen. Me tulemme tekemään tarkistuksia ja haluan vielä kiittää esittelijää. Thank you. Kiitos. ENF, EFDD, onko ketään paikalla, joka haluaa puhua tästä? Selvä. Haluaisin kiittää varjoesittelijöitä rakentavasta panoksesta. Olen hyvin luottavainen sen suhteen, että voimme tehdä erinomaista yhteistyötä. Ja laatia hyvän tekstin, jotta voidaan aloittaa, tosi saattaa päätöksen hyvin pian kolmikantaneuvottelut. Aikataulu on seuraavanlainen. Tarkoitus jättää viimeistään 8. helmikuuta kello 12 päivällä. Tarkistukset käsitellään 9. maaliskuuta, äänestys Ekonissa 27. maaliskuuta, äänestys täysistunnossa kesäkuussa 2017, mutta aikomukseni on aloittaa kolmikantaneuvottelut heti, tietysti. Selvä, voimme päättää keskustelun tästä kohdasta, voimme siirtyä äänestyksiin näin, että ryhmät edelleen jakavat äänestysluetteloitaan että kaikki edustajat eivät ole paikalla, joten ehkä voimme pitää kahden minuutin tauon, pari minuutin tauon ennen kuin otetaan äänestys. Pyydän kuitenkin kiirehtimään. So we, we could vote now. Yeah, yeah, exactly, but uh, let's complete the distribution of the voting list. No, jaetaan ensin äänestysluettelot, vaikka tämä oli merkittykin aikataulun 10.11, eli nyt. Ja haluaisin myös kestellä tätä ongelmaa Excuse me, Chairman, are you thinking of... Johtaja, äänestämmekö tänään? Some of us have other... Sillä osalla meistä on muuta tekemistä, me piti alkaa 10 yli 11. Ja colleagues. Kollegat, aloitamme äh, äänestykset. Ensin koeäänestys. Pyydän istutumaan. Äänestys alkaa. Koeäänestys. Tämä on koeäänestys. Äänestys alkaa. Colleagues, please vote. Kollegat, pyydän äänestämään. Can I have it closer? I would like to see it. Still some six colleagues Kuusi kollegaa on laittanut korttinsa, mutta ei ole äänestänyt vielä. Pyytäisin kaikki äänestämään. Tämä on nyt koeäänestys. We check also composition. And... Tarkistetaan myös nämä luvut. Yksi kollega vielä äänestämättä. Pyydän osallistumaan koeäänestykseen. Tämä on vapaa päätös kyllä, mutta minä tässä vain kehotan äänestämään. Selvä. Aloitetaan ensimmäinen äänestys. Tämä on esite, prospektus, direktiivi, kolmikantaneuvottelut saatiin päätökseen, onnittelut esittelijä Jesekille. Annan teille puheenvuoron, jos pyydättekö puheenvuoroa, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti haluan kiittää edeltäjänne Philip de Backeria, joka alkoi tämän prosessin parlamentissa. Ja kiitän myös varjoesittelijöitä. Heitä todella kiitän, koska heistä oli todella paljon hyötyä. Toimintiin rakentavassa hengessä ja näin saatiin lopputuloksena hyvä teksti sen myötä rahoitus tulee edullisemmaksi ja helpommin saatava saatavissa olevaksi yrityksille ja muille. Ja tämä sama koskee myös neuvostoa ja kiitän myös koko sihteeristöä ja puheenjohtajistoa. Kiitos. Äänestys alkaa. Technical problems teknisiä ongelmia. Otetaan uudestaan, äänestys alkaa. Vote is closed for... Äänestys päättyy 44 puolesta 8 vastaan 5 tyhjä. Onnittelut. Now we move to... Siirrymme eteenpäin. Philip Lambertsin mietintö. Hyvin pitkä titteli, joten en lue sitä. Aloitetaan with the voting in block. Nyt äänestämme yhdessä kymmenestä ja yhdennestä toista puolesta. Vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi A puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi B, siihen on suullinen korjaus puolesta. Vastaan tyhjä hetkinen, tyhjä hylätty. Eli äänestämme ilman suullista korjausta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi C. Siihenkin on suullinen korjaus. Vastustan suullista tarkistusta ja pyydän niitä meppejä äh, muita allekirjoittamaan tämän pyynnön. Okay, the, so we vote the compromise C. Niin, siis kompromissi C ilman suullista korjausta puolesta vastaan tarkastamme tämän äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Muutosehdotus 4 on vedetty pois. 55 hetkinen ei sitä, vaan kompromissi ED puolesta vastaan tyhjä hyväksytty, sitten 60 puolesta vastaan tyhjä hylätty, kompromissi E ja siihen sitten aina tuohon sanaan set out in article 2, koska tuo loppuu Oulu imkovaliokunnan vastuulle puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Artikla. Hetkinen. Artiklan 10 suullinen ehdotus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty muutosehdotus 4 puolesta vastaan. Hetkinen, luulin, että tämä on hylätty, mutta tarkastamme tämän IMKO 4. Äänestys päättyy. Hylätty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 8 puolesta vastaan tyhjää. Tarkastamme tämän Imko 8 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23 puolesta, va, hetkinen anteeksi, se raukea 24 puolesta, vastaan tyhjä, hyväksytty 25. Hetkinen, tarkistamme tämän. Niin, niin, hylätty, hylätty. Itse tein tässä virheen. Niin, itse, oma, oma virheeni siis hylätty. Sitten 25 puolesta vastaan tyhjää tarkastamme tämän 25. äänestys alkaa. Hyväksytty. Ja sitten IMKO 9 raukeaa hetkinen ei. IMKO 9 sittenkin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 12 puolesta vastaan. Tarkastamme tämän IMKO 212. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 puolesta vastaan Hetkinen, en näe tässä nyt kunnolla, eli äänestämme tästä, tarkastamme 31. Vielä äänestämättä äänestys päättyy. Hyväksytty 32 puolesta vastaan tyhjä hylätty 6 puolesta hetkinen näistä äänestämmekin yhdessä. 6, 7, 8, 9 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Joten sitten koko tekstistä muutettuna äänestys alkaa. Äänestys päättyy 52. Ja sitten vielä päätöslauseen äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy 49 5. Ja näin sitten neuvottelut neuvoston kanssa. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Ja näin siis neuvottelumandaatti on hyväksytty siis myös tuo neuvoston ryhmä, eli esittelijä johtaa ryhmä ja varjoesittelijä sitten on toisena puheenjohtajana. Ja tässä sitten työjärjestyksen mukaisesti, kuten tiedätte, että tämän päätöksen olemme tehneet ryhtyä neuvotteluihin neuvostollinen kanssa, neuvoston kanssa tämän äänestyksen jälkeen. Ja tämän parlamentin ilmoituksen jälkeen poliittiset ryhmät saavat sitten pyytää kirjallisesti äänestystä tästä valiokunnan päätöksestä ja jos parlamentti äänest- voi äänestää tästä samanaikaisesti. Mikäli näin ei ole, niin sitten meidän äänestyksemme mukaisesti tosiaan ryhdymme neuvoston kanssa neuvotteluun, jos tätä ei kiistetä. Sitten siirrymme Danuta Hybnerin tekstiin pankkiunionista. Seven. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 28. 88 on sama. Niin se on samanlainen. No, ota. 88 ja 110 yhdessä puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty, mutta tarkistamme kuitenkin. Nyt se alkaa. Päättyy hylätty kompromissi. A, tarkistus 29 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi A puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus y, 105 puolesta vastaan tyhjää, hylätty tarkistus 111 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty kompromissi B puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan mielestäni hylätty, mutta me tarkistamme äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty, kyllä. Sitten 117 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten kiinnittäisin huomiota ensin kompromissi C, esittelen suostumuksella. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi E puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi F puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan Tarkistamme 174. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 182 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 183 puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen 183. Äänestys alkaa. päättyy. Hylätty 184 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty 185 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi H puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi I puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 138 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 195 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 197 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi J puolesta vastaan. Puolesta. Kyllä J puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kom... Sitten suullinen tarkastus kohdasta 7aa vihreiltä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 305 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hylätty. 357 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 169 puolesta vastaan. Mielestäni hylätty, mutta me tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty itse asiassa. 212 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 213 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 214 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi JA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. K kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 220 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 221 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty, suunnan tarkistus vihreältä kohdasta 8a puolesta vastaan tyhjää Mielestäni hyväksytty tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty kompromissi. Ähm. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 235 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 237 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 264 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 241 puolesta vastaan. Tarkistamme 241 tuloksen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 247 puolesta vastaan. Tarkistamme tämänkin. 247 äänestys Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 248 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Kompromissi MA puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi MB puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Suullinen tarkistus vihreistä kohta 9C puolesta vastaan. Tarkistamme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 258 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 265 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 267 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 269 puolesta va- vastaan. Tarkistamme 269, jos alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 270 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 272 puolesta vastaan. Tarkistamme 272. Äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. 273 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 274 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sitten, kuten aiemminkin äänestämme ensin kompromissi Nstä. N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 276 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 286 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 289 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 288 puolesta ja 240 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 307 puolesta asia raukeaa. 275 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 291 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 292 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi O puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi P puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus kohdasta 12 vihreiltä puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen äänestys alkaa. Vote is closed. Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 3.11 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 312 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi Q puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 321 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 323 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi R puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi TS puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi T puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 332 ja 333 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti puolesta vastaan. Tarkistamme tuloksen äänestys Still three colleagues to vote. Vielä kollegoja äänestämättä. Onko nyt äänestetty? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 16a vihreältä puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi U puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi V puolesta vastaan tyhjää hyllä. Ei. Anteeksi. Voitteko näyttää käden selvemmin? V puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 2 V puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 356 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 255 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2 VA puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi AC puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 416 puolesta vastaan Tarkistamme 416 tuloksen. Vote is... Äänestys äänestys päättyy. Hylätty. Hylätty. Sitten 435 puo- puolesta vastaan tyhjää hylätty 436 puolesta. EPP, miten äänestät vastaan? Tarkistamme 436 tuloksen. Äänestys alkaa. Vote is closed. It... Äänestys päättyy, hylätty. 437 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty.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 Alkuperäinen teksti, seitsemän raukea alkuperäinen teksti, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan ja yhdeksän yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, jos on kappaleen viite puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Alkuperäinen teksti, kohta viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä 11 eteenpäin 11.25 saakka. 11.20, sanoo puheenjohtaja. Sopiiko tämä teille 11-20? Mukaan lukinen alkuperäinen teksti 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 21 puolesta. 21. Exactly. Don't we need to vote? No, what? Sorry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 we had... Johtaja, me pyysimme vain äänestetään blokkina 17 asti ja myös 14 johdatuskappale olisi ok alkuperäisestä tekstistä. Uh, vote on the disputed... Niin, jos äänestämme tästä, tässä on vaarassa, että menetämme enemmän aikaa kuin voidaan voittaa. Tämä on hyvä päätös, koska täällä on jotakin kohtia, joissa äänestämme ihan ristiriitaisella tavalla. Mielestäni nyt voimme varmastikin todeta, että 11 tietenkin. 13 raukeaa sitä kautta. Tämä pitää ymmärtää. Palaisin ehkä takaisin, on varmasti parempi. Mennään yksitellen. muuta ei tule selväksi. 11 puolesta hyvä yritys koordinaattoreilta isosta ryhmistä, mutta ei onnistunut. 11 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 raukeaa, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, alkuperäinen teksti. Jo 10-13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 sitten 17 raukeaa ja alkuperäinen teksti. Kohta 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 19 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty alkuperäinen teksti 15.20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 20 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, alkuperäinen teksti, 21 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 21 tarkistus puolesta vastaan ty- tarkistamme tämän tuloksen. 21 tarkistus. Äänestys alkaa. Bodies. Päättyy. Hyväksytty. Alkuperäinen teksti 22 kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty arkistus 22 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 25 raukeaa, 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, alkuperäinen teksti 23-25 kohdat, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 tarkistus, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, hylätty alkuperäinen teksti, 27 kohta, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, Tuossa kappale 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kuten teksti kohta 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 27 puolesta vastaan ty- tarkistamme 27. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty alkuperäinen teksti kohta 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 29 tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, alkuperäinen teksti, otan kappaleen viite 30 puolesta vastaan tyhjää. Mikä on tässä ongelma EPP? Ai puolesta hyväksytty. Sitten tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 31 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 32 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 33 puolesta vastaan tyhjää, hylätty kompromissi AD puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty tarkistus 43 puolesta vastaan tyhjää, hy- hylätty 79 puolesta vastaan. Tarkistamme 79, äänestys alkaa. Vote is Päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta. Vastaan. Tarkistamme 46kin. Hän saa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdellä äänellä. Sitten 48 puolesta. Vastaan Tarkistamme 48, jos alkaa. Päättyy. Hylätty. Kompromissi AE. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 57. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 58. Puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 62, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 64 puolesta vastaan tarkistamme, että alkaa 64. Vote is closed. Päättyy. Tasapeli. 26-26 hylätty siis. 65 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 66 puolesta vastaan. Minun täytyy tarkistaa. 66 uudestaan. päättyy. Okei, okay, I can. Is 60... Niin 66 tarkistus. Äänestys alkaa vielä siitä. Vielä yksi äänestämättä. No niin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty, kompromissi AF puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7, 62, 72 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi AG puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 80 puolesta vastaan. Tarkistamme 80 tuloksen äänestysalkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 80, sitten 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Koko teksti muutetussa muodossaan nimenhuutoäänestyksenä, joka alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. 45 puolesta, 11 vastaan, 0 tyhjää ääntä. Onnittelemme esittelijää. Now I have to announce... Nyt minun pitää ilmoittaa, että yhteinen Ekon budjettivaliokunnan äänestys Peres mietinnöstä on lykätty. Esittelijät ovat edelleen sitoutuneita jättämään mietinnön helmikuun toista täysistuntoa varten. Kiitoksia. Voimme päättää tämän kohdan kokouksesta. Jatkamme työskentelyä kello kolme. Kiitos.